Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start our meeting today. Jos istuudutte, voimme aloittaa kokouksemme tänä aamuna. Ja aivan ensiksi annan tulkeille mahdollisuuden tehdä nyt ilmoituksen, eli pyytäisitte laittaisitte kuulokkeet päähän ja kuuntelisitte sieltä oikea kanava. Tällä hetkellä on menossa työtaistelun päivä numero 17. Hallinto ei ole vielä ottanut yhteyttä tulkkeihin niin, että voitaisiin ratkaista konflikti. Ja siitä syystä tulkit eivät anna lisäaikaa ja sen vuoksi tulkkaus loppuu tasan 12.30. Kiitos tästä ilmoituksesta. Ensimmäinen asia tänään esityslistalla on 2018 YK on ilmastonmuutoskonferenssi, niin kutsuttu COP24 Katowicessa Puolassa eh, joulukuussa. Ja me olemme nyt tässä. Siinä vaiheessa antaisin puheenvuoron yhteisesittelyille vaikka itse asiassa ensin ehkä puhun itse ja sitten annan yhteisesittelijöille puheenvuoron. Sen jälkeen, kun Pariisin sopimus allekirjoitettiin ja ratifioitiin, niin suurin haaste on kansallisten sitoumusten täytäntöönpano ja se, että tässä jatketaan kovaa vauhtia. Me olemme osoittaneet, että olemme sitoutuneet asiaan, kun ilmastonpaketti on hyväksytty ja myös äskettäin puhtaan energian paketti, vaikka se, että on hyviä tavoitteita. Tämä ei takaa sitä, että pystytään välttymään vaikutuksilta ilmastoon, jotka ovat vakavia ja on hyvä, jos komissio 2050 asti jatkuvan työsuunnitelmansa esittelee nyt syksyllä niin, että eh, pystytään 2020 mennessä eh, tässä asiassa edistymään talon vuoropuhelun mukaisesti. Ja tarkoituksena on, että kaikki sektorit tulisivat mukaan tähän ponnistukseen, erityisesti ilmailuala ja merenkulkuala, mutta ulkoisesti voidaan tehdä myös paljon kaikenlaista. Meidän pitää pyrkiä saamaan lisää panoksia ilmastorahoitukseen ja unionin jatkettava myös tärkeää työtään eh, kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa ja pitää myös kiinnittää huomiota muihin kuin valtion toimijoihin sekä paikallisella että alueisella tasolla. Kaikki nämä ovat keskeisiä seikkoja, jotka on otettu esille yhteisessä päätöslauselmaesityksessä. Kollegat haluavat ehkä ottaa esille lisää ajatuksia sen, siitä, mitä meidän pitäisi instituutiona tehdä ja ottaa esille tuolla Katovitsen kokouksessa. Eli pidemmittä puheita antaisin puheenvuoron kollegoille. Peter Liis. Peter Liis on ensimmäinen. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka ovat äh, olleet mukana laatimassa tätä päätöslauselma luonnosta. Ja toivon, että kuten aikaisemminkin saamme vankan tuen täysistunnossa ja sitä kautta voimme sitten antaa myös selvän signaalin neuvotteluosapuolille. Meillä on yksi suuri ongelma, josta myös puheenjohtaja jo puhui. Pariisi on suuri edistys, mutta se osallistuminen, mitä kaikki osallistujat ovat tuoneet Pariisiin, ei riitä siihen, että saavutamme tämän kaksi astetta. Sen vuoksi henkilökohtaisesti olen skeptinen, jos me puhumme 1,5 asteesta, silloin, että me tätä ongelmaa vain kärjistämme ja sitten ne ihmiset turhautuvat ja ilmastonsuojelu menettää tavallaan vauhtia ja sen vuoksi kaksi astetta olisi saavutettavampi. Bonnissa puhuin monien osapuolten kanssa ympäri maailmaa ja kyseilin heiltä, että mitä siellä muualla on puhuttu ja ajateltiin. Ikävä kyllä monet eivät edes tienneet, mistä minä puhun, koska jokainen keskittyy omaan Pariisin tavoitteeseensa ja täällä Euroopan parlamentissa me olemme sitä mieltä taas, että toimitaan tehokkaasti ja eteenpäin Pariisista, mutta näin ei tehtäisi muualla. Tietääkö komissio, onko muualla maailmassa puheita siitä, että ylitetään nämä tavoitteet. Me olemme puhuneet täällä energiasta ja uudistuvasta energiasta ja päästökaupan peruuntumisesta – Toki me voimme lähteä korkeampaan prosenttiin, jos löydämme kumppaneita, ja silloin voisimme päästä lähemmäksi tätä kahta asetetta, mutta en näe näitä kumppaneita, yhteistyökumppaneita, ja tämä onkin kysymykseni komissiolle. Sitten pieni huomio tämän päätöslauselman muotoon. Kohta kaksi aika näyttävällä paikalla. Puhumme hyvin intensiivisesti siitä, miten arkt arktisella alueella on tapahtunut äh, muutoksia. En tiedä, onko hyvä aloittaa tällä. Tätä voitaisiin hieman lyhentää. Ja mm, tätä päätöslausumaa voitaisiin poliittisesti hieman terävöittää tuohon alkuun siitä, että mistä poliittisesti kysymys seuraavassa ilmastohuippukokouksessa. Me puhumme jälleen kerran selkeästi myös liikenteen roolista. Olen iloinen, että EPPn näkemys otettiin mukaan, nimittäin, että ikävä kyllä liikennesektorilla päästöjen määrä ei ole laskenut. Sitten me puhumme myös lentoliikenteestä ja tämähän on asia, joka on ikaossa myös tärkeä keskustelu. Ja haluaisin vedota komission ja neuvostoon, että me hyvin selkeästi katsoisimme tätä Korsian sopimusta, joka itse asiassa on liian lievä ja sitä ei voida mitenkään äh, hyväksyä. Ja haluaisimme, että päästökauppajärjestelmä jää käyttöön Euroopassa ja että komission ja neuvoston edustaja, en tiedä onko neuvoston edustaja täällä paikalla, mutta neuvoston on velvollisuus, koska me emme hyväksy sitä, että EUn päästökauppajärjestelmä uhrataan tavalla tai toisella. Thank you, Mr. Liese. Now, Mr. Lainen. Kiitos, edustaja Liise. Ja sitten edustaja Lainen. Kiitos, puheenjohtaja. Minä näin COP24 myös tällaisena testinä kansainväliselle yhteisölle Pariisissa kaikki allekirjoittivat ilmastosopimuksen ja nyt sitten on kysymys siitä, että pidetään kiinni säännöistä ja määritellään nämä säännöt kunnolla ja tämän täytyisi nyt sitten tapahtua viimeistään Katowicessa. Minä näen myös, että olemme kaukana tästä kahden asteen tavoitteesta, mutta sanoisin Peter Liiselle, että tämä kaksi astetta Celsiusta on velvollisuus ja 1,5 on tavoite. Niinhän se sanotaan myös tässä päätöslauselmaehdotuksessa. Eli meillä on velvollisuus jäädä alle kahden asteen ja tavoitteeksi olemme ottaneet 1,5 astetta, joka tulee olemaan liian vaikea, sen me tiedämme. Ja minusta ei ole ollenkaan hyvä, että, äh, huono asia, että tässä alussa mainitaan äh, arktinen neuvosto, koska tilannehan on katastrofaalinen. Tässä kohdassa kaksi sanotaan, että arktisella alueella lämpötila nousee yli kaksi kertaa nopeammin kuin lämpötila muualla maailmassa keskimäärin. Ja jos arktinen alue sulaa, niin sillä on vaikutuksia koko maailmaan. Me hyväksyimme eilen mietinnön ilmastodiplomatiasta, jossa EUn tavallaan rakentaa tällaisen koalition maailman muiden kumppaneiden kanssa. USA ei tässä ole mukana tällä hetkellä, toivon mukaan. Se palaa jonain päivänä mukaan, kun näkee, miten eh, nopea liikkeissään Trump on. Eilen hän heitti vielä lapsia vankilaan ja tänä päivänä lapset palautetaan vanhemmille, joten kyllähän siellä aika nopeita liikkeitä on. Tänään muistaakseni Brysselissä on tällainen trio EU, Kanada ja Kiina keskustelemassa ilmastonsuojelusta. Ja haluaisinkin tietää, että mitä tämä tapaaminen, onko se tänään vai huomenna, merkitsee Katowicelle. Hallituksen toimet eivät yksinään riitä. Me tarvitsemme paikalliset ja alueelliset tasot mukaan. Teollisuus, talous, kansalaisyhteiskunta, tutkijat, kaikki ja ilmastonsuojelun täytyy tulla mukaan kaikkiin politiikan aloihin, kauppapolitiikkaan, kehityspolitiikkaan. Ja huomenna, kun ulkoasioiden neuvost, ulkoasioiden ulkosuhdehallinto tapaa ja siellä käsitellään myös äh, konfliktien ennaltaehkäisyä. Me olemme puhuneet siitä, että me tarvitsemme ilmastonmuutoksessa myös tulevaisuuden suunnitelmia. Ja Petersbergin vuoropuhelussa Berliinissä oli kysymys myös siitä, miten täytyy myös huolehtia sosiaalisesta muutoksesta. Me haluamme, että kaikki alueet tulevat mukaan Euroopassa, hiilialueet, autosektori, alueet, joilla on ongelmia ja rakennerahastot voivat sitä tässä auttaa, mutta siihen tarvitaan kyllä paljon muitakin varoja niin, että me voimme tehdä tästä muutosprosessista ekologisen, mutta että sitä voidaan myös huolehtia sosiaalisesti. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia me tulemme esittämään. Thank you very much. Uh, no... Kiitos oikein paljon. Sitten edustaja Gerbrandi. Thank you very much. Uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä paljosta siitä, mitä Peter ja Joe sanoivat, mutta tässä on yksi elementti, jonka haluaisin tuoda selkeämmin esiin. Nimittäin se, että melkoisen usein puhumme Pariisin tavoitteista. Minä näen tämän toisin. Mielestäni tämä kahden asteen raja, kuten sitä kutsun, on raja, jota me emme saisi ylittää. Ja mitä pitemmän matkaa olemme tämän kahden asteen rajan alla, sitä parempista vähemmän seuraamuksia ilmastollisesti tässä on. Ja mitä lähempänä olemme 1,5 asteen lämpötilan nousua, sitä parempi tilanne on. En usko, että ihmiset eh, uskoa menettävät, jos me tätä 1,5 asteen rajaa korostaisimme enemmän. Tämä auttaisi paljon. Tämä auttaisi ihmisiä ymmärtämään, kuinka valtava kiire tällä koko ilmastonmuuton vastaisella taistelulla on. Sillä 1,5 asteen raja, eh, aikataulu sille, että me tätä ylitä, on jo hyvin, hyvin tiukka. Ja toinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on se, että koska olemme saattaneet päätökseen tärkeimmät energianeuvottelut neuvoston kanssa tällä viikolla, ja koska tämä on ilmastokomission jäsenen Kanieten saanut todeta, että voisimme 40 prosentista 45 prosenttiin leikkaustavoitetta kasvattaa. Tämä on mielestäni hyvin myönteinen asia jo ennen IPCCn raporttia voimme omaa Pariisin panostamme kasvattaa. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta saman aikaan olen ollut hiukan pettynyt tai hyvinkin pettynyt. Tämä olisi täsmällisempi ilmaisu siihen, minkälainen yleinen asenne on ollut valloillaan ETSn ilmastotoimiasetuksen ja kaikkien energiaa kysymysten parissa jäsenmaissa. Jäsenmaiden asenne on hyvin minimaalinen. Kyseessä ei ole se, että tarttuisimme ilmastonmuutokseen tosissamme. Yleinen asenne on se, että pohditaan, mikä on kaikkein pienin panos, jonka saa mukaan kantaa. Ja tämä johtaa yhä tavoitteisiin, jotka eivät ole kyllä kunnianhimoisia, mutta tämä johtaa myöskin siihen, että meillä on hallinnollisesti ei-sitova oikeudellinen järjestelmä. Tämä on hyvin vakava ongelma. Vaikuttaa siltä, että jäsenmaat eivät ole valmiita sitoutumaan mihinkään oikeudellisesti sitoviin sitoumuksiin enää Euroopan unionin tasolla, eivätkä sitoviin kansallisiin tavoitteisiin, vaikka ovat tehneet hyvin tehokasta työtä tähän asti. Tämä on huomio, jonka minä haluaisin tehdä. Sitten pari lisäsanasta puheenjohtaja. Ensinnäkin 2015 strategia on äärimmäisen tärkeä. Ja jälleen kerran vetoisin jäsenmaihin, jotta sitä ei pitä, pidettäisi strategiana, jolla ei ole väliä. Tämä tulee johtamaan nollapäästöisyyteen vuonna 2050 seuraamuksena ja tuon jälkeen meillä pitäisi olla negatiivinen päästötaso. Toivottavasti jäsenmaat ovat valmiita nyt tähän sitoutumaan, sillä energiahallintotapauksessa näin ei ollut. Ja toivon, että voisimme myöskin saada vahvemman sitoumuksen kansainvälisen rahoituksen suhteen. Meillä ei vielä ole järjestelmää jolla voisimme rahoittaa ilmastorahastoja, jos me haluamme ilmastodiplomatiaa ja muita välineitä, jos me haluamme vakuuttaa loppumaailman siitä, että heidän pitäisi meidän esimerkkiämme seurata mukaan lukien kehittyneissä maissa. Meidän täytyy sitoutua vahvemmin rahoitusosuuksimme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Ekaut. Uh, Kiitos puheenjohtaja Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia päätöslauselman sponsoreita, koska tämä on hyvä perusta myös täysistuntokäsittelyä, sillä kaikki tiedämme, että COP24 Katowicessa on todella tärkeä. Tämähän on katsaus ennen kuin päästään siihen Pariisiin ja sitten tämä on se vaihe, jolloin on sitouduttu siihen, että reagoidaan IPCC-raporttiin 1,5c, joka tulee lokakuussa. Eli tämä on todella tärkeä kokous ja siksi on myös tärkeää, että Eurooppa on sinne hyvin valmistautunut paremmin. Ja tämä käy ilmi myös tämän päätöslauselman hengestä. Minä haluaisin tässä yhteydessä esittää myös muutaman kysymyksen komissiolle, sillä tämä on tärkeä myös, jos ajatellaan nyt tätä jatkoprosessia tämän vuoden loppupuoliskolla, koska tulossa on paljon kokouksia. Minä haluaisin siis kysyä komissiolta seuraavaa miten Eurooppa aikoo lisätä omaa kansallisesti määriteltyä panostaan, niin kuin Aras Kanjete sanoi, että me voimme päästä 45 tämän nykyisen eh, uusiutuvien energialähteiden pohjalta. Onko tämä virallinen ehdotus vai tuliko tämä vain näin eh, siksi, että julkisuudessa kuultaisiin? Tiedän, että Bangkokissa on Eh, kokouksia ja sitten lokakuun alussa tulee tämä 1,5 ja sitten tämä sanoisin Peter Liiselle, että me pyrimme jäämään alle kahden asteen parempi, jos se on alle puolentoista asteen, näin sanotaan Pariisin sopimuksessa. Tähän voidaan tähdätä, ei voida sanoa, että ei tätä pidä sanoa, koska tämä löytyy Pariisin sopimuksesta, jonka kaikki olemme ratifioineet, eli pitää olla selvästi alle kahden asteen ja mahdollisesti jopa pyrkiä jäämään alle puolentoista asteen. Tiedämme, että lokakuun IPCCn raportista käy ilmi muun muassa se, että ilmastonmuutoksen vaikutuksilla on todellakin mm, ero 1,5 ja 2 asteen välillä, eli jotkut hyvin haavoittuvaiset ekosysteemit kärsivät paljon enemmän, jos mennään kahteen asteen eikä puolentoista. Tämä on merkittävä asia ja siksi haluaisin kysyä komissiolta myös tätä seuraavaa seikkaa. Tiedän, että ette tiedä aivan tarkkaan, miten Eurooppa aikoo reagoida, mutta tiedän, että marraskuussa on tulossa 2050 eh, työohjelma ja todennäköisesti siinäkin on jonkunlainen linkki tähän puolentoista asteen tavoitteeseen ja entä sitten kunnianhimoisempi toiminta, niin kuin jotkut maat haluavat, Alankomaat pyytävät miinus 55 prosenttia 2030 mennessä. Ja tällä viikolla eh, Merkel ja Macron, jotka tapasivat ja ottivat yhdessä asioiden kantaa, he puhuivat euroalueesta ja pakolaista, mutta myös sanoivat, että pitää olla COP24 Euroopan kunnianhimoisempi kuin aikaisemmin ja miten tässä jotain varmistaa se, että tämä todellakin onnistuu. Tämä on hyvin oleellista. Eli jos komissio voisi nyt vähän selkeyttää tätä asiaa, mitä mieltä komissio on tulvasta vuosipuoliskosta, joka eh, huipantuu sinne Katovitseen. Ja viimeinen kysymys sitten ilmailun alalta. Juuri tällä hetkellä ollaan puhumassa Korsean täytäntöönpanosta ja tiedetään myös, että on suurena kysymyksenä se, pystyykö eh, Eurooppa pitämään yllä päästökaupansa ETSnsä ja miten voidaan nyt toimia, jos Korsia menee tähän suuntaan, johon nyt näytetään olevan menossa, että sen pitäisi olla globaali eh, suuntaviiva, että tämä pätisi kaikkiin kansainvälisiin lentoihin. Tiedetään, että ICAO tarkoittaa myös EUn sisäisiä lentoja, mutta EU ei pitäisi tätä missään nimessä hyväksyä. Toivottavasti komissio tämä tekee hyvin selväksi, miten varmistetaan, että jäsenvaltiot varmistavat sen, että tämä korsia työssä toteutuu ICAOssa. Kiitos. Kiitos, että tämänkin asian otitte esille Korsian ja pyysitte komissiolta toimin ryhtymistä. Niin, täällä on muitakin yhteisesittelijöitä listalla, mutta he eivät ole paikalla ja siksi annan puheenvuoron muille. Edustaja Konechna. Uh, uh, Minä puhun Stefania Torsin varjostelijamme puolesta. Hän ei voinut olla paikalla, joten joudun nyt lukemaan hänen näkemyksensä. Päätöslauselma luonnos huomioi 23 tulokset ja odottaa tuloksia vuoden 2018 vuoropuhelusta, jotka esitellään COP24. Tämä on globaalinen ää, talanoa vuoropuhelu ja siinä ovat mukana kaikki eri tahot. Todellinen ongelma on energian osuus neuvotteluissa ja siksi me emme tee tai saa mitään eh, edistystä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. On myös eh, tärkeää tunnustaa naisten rooli tässä taistelussa. Viime vuonna hyväksyttiin ensimmäinen sukupuolitasapainoinen suunnitelma. Eh, osaaminen on erittäin tärkeää tässä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tilanne johti protesteihin Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Ympäristö- ja ilmastonpuolustajien edustus oli minimaalista ja tämä osoittaa, että ongelma on järjestelmällinen. Me tarvitsemme yleistä muutosta taloudellisen järjestelmäämme ja elämäntapaamme. Eurooppalainen sopimus saatiin vuodelle 2020 juuri sen jälkeen, kun, ratifioi, kun Iso-Britannia ja Puola oli allekirjoittanut Dohan tarkistuksen. Ja Tämä oli minimisopimus. Me tarvitsemme enemmän kunnianhimoa, mutta kuten aina EU jätti kaiken odottamaan seuraavaa vuotta. Toistammeko saman mallin Katowicessa? Emme saa unohtaa, että vaaditaan paljon enemmän kuin huippukokoustaistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Me tarvitsemme ihmisiä arkielämässä taistelemassa nälkää vastaan rauhan ja sosiaalisen oikeuden puolesta. Kaupungit ovat tärkeitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Esimerkiksi Barcelona ja Madrid ovat tässä pioneereja. Siellä on ryhdytty hienoihin toimenpiteisiin ilmastonmuutosta vastaan meidän pitäisi antaa kaupunkien osallistua huippukokoukseen. Kaupungit tarvitsevat autonomiaa ja taloudellista tukea. Emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan ja tehdä lupauksia päästöjen vähentämisestä samanaikaisesti sillä takana tehden vapaakauppasopimuksia, jotka vaikuttavat paikalliseen talouteen ja esimerkiksi elintarvike varmuuteen. Tässä pitäisi toimia rehellisemmin. Ja lopuksi me olemme iloisia sitä, että eilen aamulla otettiin ensimmäinen askel, kun hyväksyttiin AFETin ja meidän yhteinen päätöslauselmamme ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat sen asiakirjan laatimiseen, koska se oli hyvin tärkeää meille ja meidän tulevaisuudelle työllemme you very much. Now I want to invite, uh... Kiitos oikein paljon. Ja sitten Andrew Cooper, joka on alueiden komitean esittelijä tästä asiasta COP24. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Envi-valiokuntaa haluaisin ensin kiittää siitä, että voin alueiden komitean kannan täällä esittää. Me pidämme päätöslauselmaesitystä Enviltä hyvänä ja myös tätä mietintöä, joka on hyväksytty koskien kaupunkialueiden roolia Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanossa, koska se korostaa, tai ne molemmat korostavat alueiden paikallisviranomaisten asemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Näiden viranomaisten vastuulla on 70 prosenttia niistä toimista, jotka pitää tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja myös suuri osa toimista, kun kansalliset hallitukset mm, tähän pyrkivät, niin kuitenkin paikallisen aluetaso on edelläkävijänä. Tämä kävi ilmi myös Bonnissa viime vuonna Talanoan vuoropuhelun alkaessa ja Bonn sopimuksen osalta, jossa olivat mukana aluepaikalliset tasot, on tärkeää ymmärtää näiden viranomaisten rooli. Niiden pitää tulla mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan hallinnointiin. Ja äskettäin hyväksytyt tavoitteet ovat askel eteenpäin, mutta ne eivät kuitenkaan ole tarpeeksi hyviä, että päästäisiin Pariisin ilmastotavoitteisiin, jos ei ole kunnon kumppanuutta kansallisten ja paikallisten hallitusten välillä. Me emme pääse näihinkään tavoitteisiin helposti. Ja kansalliset panokset ja sitoumukset eivät mahdollista kahteen prosenttiin pääsemistä, eikä missään tapauksessa puolentoista prosenttiin, niin kuin on sanottu, jotta voidaan eh, tästä päästä erosta päästä yli, niin tarvitaan kyllä aloisia sitoumuksia kansallisten sitoumusten lisäksi. Suuri osa toiminnasta, jotta voidaan hillitä ilmastonmuutosta tapahtuu paikalla tasolla, mutta tätä ei kuitenkaan arvosteta tätä toimintaa. Kuitenkin paikallinen toiminta voi olla kaikkein tärkeintä ja näin tehdään mahdolliseksi onnistuminen eikä epäonnistuminen. Ja siksi haluamme avoimuuspuitteet, jossa otettaisiin mukaan näistä eh, toimista, joihin on joihin ryhdytään muulla kuin maan tasolla, vaan paikallisella tasolla, jotta voidaan näihin NDC-tavoitteisiin päästä. Talouden vuoropuhelu on paikallisella tasolla todella tärkeää, koska tällä tavalla voimme omat kantamme tuoda näkyville, ja se on myös tärkeää UNFCCClle, koska me pystymme näin paremmin muotoilemaan tulevaisia aloitteita, mutta vuoropuhelu ei ole monologia, vaan tarvitaan molemminpuolista mm, vuoropuhelua, eli meitä pitää kuulla, mutta meillä pitää myös vastata. On otettava talano vuoropuhelun tulokset mukaan kopin neuvottelutekstiin ja sen pitää jatkoa COP24 jälkeen. Yhteistyö ja mukaan ottaminen on tärkeää, kun ilmastohaasteisiin vastataan. On tärkeää, että EU ja on suoraan yhteydessä demokraattisesti valittuihin edustajiin paikalla tasolla ja muihin kansalaisyhteiskunnan edustajiin. Meidän pitää yhdellä äänellä puhua COP24 vaaleilla valittuna eh, edustajina. Me olemme lähellä kansalaisia ja haluamme tehdä yhdessä teidän kanssanne mahdolliseksi sen, että maailmasta tulee parempi paikka. Ja kun olen yhdistynyt kuningaskunnasta, niin minusta on selvää, että Brexit huolimatta toivottavasti ei tule, mutta kuitenkin siitä huolimatta meidän pitää jatkossakin tehdä yhteistyötä, että voidaan vähentää fiilipäästöjä. Tämä pitää nyt todellakin tulla selväksi, jotta yhdistynyt kuningaskunta ei jää jälkeen, jos muuten yhdistyn kuningaskunta ei pysty vertailemaan edistymistään. Jos teemme yhteistyötä, niin onnistumme paremmin. Ehkä yhdistyskunnallisuuskunta poistuu EU-sta, mutta planeetalta ei voi poistua. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vielä kaksi puhujaa, mutta pyytäisin puhumaan lyhyesti, koska meillä sitten seuraava asia esityslistalla ja vierasi odottaa tuolla ulkopuolella. Wisniewska. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę. Kiitos puheenjohtaja. Minua ilahduttaa kovasti, että ilmastohuippukokous on Katowicessa tänä vuonna. Ja toivon mukaan voitte tulla sinne ja nähdä kestävän kehityksen sillä alueella. Ja Pariisin tavoitteet ovat suuri menestys, mutta miten siihen päästiin, koska loppujen lopuksi hiilittömyyttä ei edes kirjattu siihen. Puolan hallitus oli hyvin aktiivinen. Esimerkiksi ympäristöministeriö Puolassa oli hyvin aktiivinen. Nyt muutama sananen tästä päätöslauselman luonnoksesta. Te haluatte komissiolta strategian päästöttömälle teollisuudelle. Minusta tämä on epäilyttävää. Voiko tällainen onnistua? Ei kuka kopioi meidän ratkaisujamme. Se on ihan selvää. Ja toistan, Pariisin sopimus ja sen tavoitteet olisi ollut, se olisi ollut mahdollista, jos äh, hiilittömyys olisi poistettu siitä. Ja tämä nollapäästöteollisuus, jos EU vain sen toteuttaa, niin eipä se paljoa äh, vaikuta, koska me vastaamme alle 10 prosentista koko maailmassa CO2-päästöä ja sillä nyt äh, ei ole paljoa vaikutusta. Ja sen lisäksi tätä tavoitetta ei voida saavuttaa ilman valtavia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia, ainakin tietyissä osissa Eurooppaa, myös Puulassa. Eli otamme teidät mielellämme vastaan vieraina. Pariisin sopimuksen hengessä tulen tekemään tarkistuksia tähän tekstiin. Me haluamme tasapainoa päästä päästöjen ja päästöjen varastoinnin välillä. Ja vielä yksi viimeinen asia, Katowice, jossa seuraava huippukokous järjestetään. Parlamenttihan oli myös samaa mieltä neuvotteluissa energiaunionista, joten ehkäpä me voisimme sitä kautta löytää jonkinnäköisen ra- ratkaisun. Että vielä tervetuloa Katowiceen. Kiitos oikein paljon. Edustaja Visnevska pyydän muilta anteeksi, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron, mutta vieramme on jo paikalla seuraavaa asiaa varten. Eli nyt ihan lyhyesti komissio voisi vastata. Olkaa hyvä, herra Meadows. Mutta voitte jäädä tänne paikalle ja sitten tähän asiaan voidaan palata myöhemmin ja tämä koskee myös edustaja Kutelelle ja Baltsia. Komissio. Thank you. And... Niin, kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että parlamentin päätöslauselma Katowicaan liittyen on erittäin tervetullut, kuten myöskin tämän aamun keskustelu IPCCn ähm, luonnoksesta liittyen 1,5 asteen rajaan. Äh, tulee aivan selväksi se, että kaikkien toimintaa tarvitaan, jotta voimme päästöjä leikata. On erittäin hienoa, että meillä ei ole vain tätä virallisessa lehdessä eilen julkaistua ilmastoasetusta, mutta myöskin uusi energiatehokkuushallinto. Tämä osoittaa, että Euroopan unioni tekee nimenomaan sitä, mitä meidän tulee tehdä kotoperäisessä lainsäädännössämme. On myöskin hienoa, että tänä aamuna Euroopan unionin tuomioistuin vetoomus tapauksen kumosi. Meidän oikeusjärjestelmämme täytyy perustua vankalle pohjalle, mutta tämä ei kuitenkaan ole kylliksi. Tämä on aivan selvää. Komission jäsen Arias tänä aamuna ilmasto toimi kokouksessa Kanadan kollegoiden ja Kiinan kollegoiden kanssa. Siellähän molemmissa maissa omaa hiilihinnoittelujärjestelmää eurooppalaisen mallin mukaisesti luonnostellaan esiin. On selvä, että vielä enemmän toimia tarvitaan, mutta komission jäsen Kaniete tekee Kanadan, Kiinan äh, ja korkean kunnianhimon koalitoiden erityisesti tyymärän maiden kanssa yhteistyötä. Äh, huomenna korkean edustajan Mogherinin kanssa hän jatkaa kokouksia myöskin Intian ulkoministerin läsnä ollessa. Äh, minun kollegani ja minä olimme Kiinassa hiljattain vierailulla ja siellä jaoimme kokemustamme ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Euroopan täytyy tätä kokemustaan jakaa. Me voimme tehdä enemmän ja voimme toimia vielä paremmin. Tämä on yksi asia, joka COP-sopimuksiin liittyen toimii. Toinen asia on luonnollisesti sitten Pariisin sopimuksen sääntökirjan loppuun saattaminen, jotta siihen sisältyisi vertailtavuutta. Olemme tehneet kovasti töitä tämän parissa ja pyrimme saamaan Pariisin sopimuksen ähm, sitoumukset äh, päätökseen, kuten myöskin Katowicen kokouksen. Äh, tässä edustaja Eichhout tiedosteli tähän 1,5 asteen eh, rajaan liittyen. Meillä on eh, valtavan paljon erilaisia toimia, mitä meidän tulisi tehdä myöskin kaupunkien, eh, alueiden, yksilöiden. Muuten me emme tähän puolentoista asteen tasoon pääse ja me pyrimme pitäytymään siinä tai ainakin lähempänä kahta. Kollektiivinen kunnianhimon taso on tässä äärimmäisen ratkaisevassa roolissa. Komissio haluaisi, että meidän kunnianhimomme NDCn suhteen kasvaisi. Kaikkien sektoreiden täytyy osallistua. Ja tässä, jos kuulemme edustaja Liisen kantaa tai edustaja Eichhauttia, uskoakseni jäsenmaat kyllä kuuntelevat, kuten komissio. Kaikkien täytyy osallistua. Parlamentti on ollut hyvin selväsanainen jo vuosia tässä asiassa. Te tiedustelitte, miten tapahtuu. Minä voin puhua vain menneisyyden pohjalta niistä tilanteista, joissa kansainvälisiä sääntöjä on hyväksytty. Ja kun Euroopan unionin oikeudenkäyttö niistä poikkeaa, meillä on ollut menettelyllisiä ähm, toimia ja neuvostossa on tehty pyrkimyksiä lainsäädäntömme muuttamiseksi äh, kuitenkaan ilman neuvoston ja parlamentin äh, hyväksyntää. Tätä ei voida tehdä. Minä olen ainakin käsittänyt viestin näin, mutta parlamentin sanat tietenkin täytyy tänään ottaa huomioon. Sitten viimeinen asia. Edustaja Eichhout tiedusteli näistä kansallisista sitoumuksista. Ja Ken Brandi mainitsi tuon eilisen meidän jotenkin sitoumusten 45 prosentin tasoon pääsyn. Tässä ei ole mitään uutta YKssa tai muutoin, mutta kuten totesin aikaisempaankin asian liittyen, parlamentin neuvosto ovat hyvin läheisesti mukana tässä työssä ja ratkaisemassa sitä, mitä loppujen lopuksi me tämän prosessin jälkeen teemme. Paljon kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Näin saamme COP24 keskustelun loppuun käsiteltyä. Mutta nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme eh, herra Erik Solheimin. Hän on YK ympäristöohjelman johtaja. Te olette UNEPtä johtanut nyt kaksi vuotta ja tulitte tähän työhön mukaan juuri sen jälkeen, kun Pariisin sopimus tehtiin, koska teidän järjestönne herra Sulham on niin tärkeä ilmastonmuutokselle meidän valikuntamme on aina pyrkinyt pitämään yllä läheiset suhteet unep -hän. Me olemme tavanneet monta kertaa teidän eh, edeltäjänne vuosittaisten huippukokousten yhteydestä ja mielellämme tänä vuonna vielä jatkaisimme tapaamisiamme korkean tason poliittisen foorumin yhteydessä, joka pidetään New Yorkissa ja sitten COP24 Katowicessa. Meille on tärkeää, että saadaan UNEP-tyyppisten elinten näkökulma kaikkeen siihen, mitä ilmastoalalla tapahtuu. Talanoa vuoropuhelusta sovittiin COP23. Se jatkuu juuri parhaillaan ja odotetaan siltä selkeitä tuloksia niin vuoden loppua. Ja meillä on myös tämä IPCC 1,5 selsiuksen raportti tulossa loppusyksystä. Ja ilmastorahoitus on toinen tärkeä osa eh, globaalia ilmastotoimintaa ja se lisäksi siirtymä kiertotalouden suuntaan globaalisti ja mitä tämä tarkoittaa. Eli me nyt mielenkiinnolla odotamme teidän ajatuksianne tähän kaikkeen liittyen. Olkaa hyvä. Thank you so much and what a pleasure to be in the European Parliament. Paljon kiitoksia. On hienoa olla täällä Euroopan parlamentissa ilman teitä. Emme koskaan ilmastonmuutoksen tai mihinkään muuhunkaan suureen asiaan nykyisin pystyisi puuttumaan. Tehän te kyllä tiedätte tämän, mutta haluan vielä sen toistaa. Te olette erittäin tärkeässä roolissa. Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni ovat aivan ratkaisessa roolissa eh, kansainvälisestikin eh, ilmastonmuutoksen alalla. Meidän täytyy ehkä muuttaa tässä Täytyy muuttaa tässä myöskin sanankäyttöämme. Luonnollisesti Euroopan unionilla on suuria mahdollisia liittolaisia, kuten Kiina, siinä mitä me haluamme tehdä ja saavuttaa. Uskoakseni te tunnette suuren kuvan, minä en nyt mene siihen. Tässä tilanne on muuttunut. Olemme ohittaneet ihmiskunnan historiassa sellaisen pisteen, että me tuotamme globaalisti enemmän aurinko kuin hiiliydin tai muuta voimaa. Tämä on nyt käännekohta tuloillaan, mutta paljon on vielä tehtävänä. Meillä on valtavia haasteita, kuten tiedätte, tai jos ette tätä tiedä, minä voin mielelläni kertoa asiasta vielä enemmän myöhemmin, mutta voisimme nyt siirtyä näihin toimiin keskittymään osioon keskustelussamme. Se kysymys, joka kaikkein useiten minulle maailmalla esitetään, on hyvin yksinkertainen. Se on Tämä, entäs Donald Trump? Ja tosiasiallisesti tämä on ilmasto alalla paljon vähemmän merkityksellistä kuin ihmiset kuvittelevat. Yhdysvallat äh, irrottautui Pariisin ilmastosopimuksesta mm, ei valkoisen talon, vaan äh, elämän painostuksen vuoksi. Amazon, äh, Google, kaikki nämä suuryritykset kuitenkin uskovat, että ilmastotoimia tarvitaan. Kaikki he ymmärtävät uudessa taloudessa tämän ja ja meillä on viisi kertaa enemmän aurinkoenergia-alalla työpaikkoja Yhdysvalloissa kuin hiiliteollisuudessa, mutta silti halutaan puhua niin kuin suurin osa työpaikoista olisi jossakin hiilisektorilla. Meidän täytyy tämä kupla puhkaista ja saada ihmiset takaisin tosi elämään. Olette ehkä havainneet, että Kentakin hiilimuseo hiljattain oli ongelmissa. Ja mitä he sitten tekivätkään, he turvautuvat e- aurinkoenergiaan, ei ideologisista syystä, vaan siksi, että tämä oli kaikkein edullisin tapa saada energiaa Kentakin hiilimuseoon. Mitään symbolisempaa esimerkkiä meillä ei voi varmaan ollakaan siitä, kuinka aurinkovoima hiilivoiman lyö. Aurinkovoima ei aina ole kaikkialla maailmassa edullisempaa, mutta se on paremmaksi kuitenkin ihmisten terveydelle. Ja tuolla hiilimuseossakin siihen turvauduttiin, koska se oli paljon edullisempaa. Tämä on hyvin positiivista ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ja osavaltiot, kuten Kalifornia ja yksityinen sektori, kaikki haluavat toimia Yhdysvalloissa, haluaisivat Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksen ähm, osaseksi, vaikka tämä nyt ei ole valkoisen talon nykypolitiikkaa. Luonnollisesti Euroopalla on hyvin tärkeitä liittolaisia. Tämän lisäksi Kiina toimii nyt äh, tämä ei ehkä ole Euroopassa kovin tunnettua, mutta Kiina ympäristöasioissa etenee nyt paljon nopeammin kuin kukaan koskaan ihmiskunnan historiassa. Tämä on hyvin ähm, hämmästyttävä Xi Jinping on erittäin sitoutunut asiaan ja viime vuonna ilmastokonferenssissa ja kansallisesti on selvää, että ilmastokysymykset ovat olleet aivan esityslistan kärjessä ja näin tulee olemaan tulevien viiden vuoden ajan äh, Kiinassa köyhyyden vähentämisen rinnalla Olette nähneet, mikä tilanne on. 40 prosentilla viimeisen kolmen vuoden aikana Pekingissä on saastumista on tuttu vähentämään ja siellä on pyritty myöskin puhdistamaan jokia, puhdistamaan vesivaroja. Euroopassa tämä on vienyt meitä paljon enemmän aikaa. Me olemme pyrkineet ympäristöä puhdistamaan, mutta meiltä tämä on vienyt paljon enemmän aikaa. Meidän pitäisi siis juhlistaa tällaista onnistumista. Kiina on Euroopan unionin liittolainen asiassa, mikä hyvin tärkeää, he eivät toimi meidän vuoksemme, eivät he Euroopan vuoksi toimi, he te- toimivat oman itsensä vuoksi. Kymmenen vuotta sitten koska minä olen ollut monessa ilmastoneuvottelussa vuodesta 2007 lähtien, ja tuolloin ajatuksena oli se, että kiinalaiset täytyy vakuuttaa sitä, että heidän täytyy toimia ilmaston suhteen, koska tämä on hyvin tärkeää maailmalle, että he eivät ymmärrä, ja meidän, meidän täytyy heidät vakuuttaa. Tällainen asenne on täysin hävinnyt. Yhdysvallat lähtevät ilmastosopimuksesta. Run totesi tuossa yhteydessä samana päivänä, että olisi rikos jättää toimimatta ilmastokysymyksissä rikos tulevia sukupolvia kohtaan. Intiassa näin on. Xi toimii Kiinan vuoksi Kiinassa, ei Yhdysvaltojen. Ja tämä on se suuri ero, joka meillä on. Ja he ovat nyt luonnollisia Euroopan unionin liittolaisia. Me äh, suuntaamme nyt Kotovitsan ilmastoneuvotteluihin Tämä on Euroopassa, joten Euroopan unionin täytyy pyrkiä varmistamaan se, että neuvottelut ovat menestyksellisiä. Puola toimii isäntämaana, mutta, isäntämaana, mutta meillä on muitakin toimijoita hyvin paljon. En nyt mene yksityiskohtiin tiedotuksessa ja kokoukseen liittyviin yksityiskohtiin. Muut tuntevat tämän paremmin. Minä haluaisin puhua hiukan suuremmasta kuvasta, sillä loppujen lopuksi maailmanmuutoksiahan eivät aja nimenomaiset sopimusmuotoilut, vaan päätökset, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan. Uskon, että monet komission jäsenetkin täällä Brysselissä ovat todenneet, että narratiivia tulee muuttaa. Narratiivi ilmastosta on ollut vakuuttavaa monille, mutta me emme ole onnistuneet tekemään ilmastonmuutoksesta mitään arkipäiväistä keskustelua ympäri maailman. Monet ihmiset eivät tästä keskustelu, keskustelu Glasgowssa tai Torinassa tai Kiinassa tai Kansasissa. Miksi näin sitten on? Ehkäpä siksi, että me välillä puhumme hyvin vaikein termein. Me emme ole tätä saaneet eh, muutettua aiheeksi, joka olisi lähellä ihmisiä. Ja jos minä kuulen esimerkiksi, että jos Jovassa puhutaan tulvista, jotka tapahtuvat Floridassa, niin tämä ihmisiä kiinnosta. Ihmisille tulee puhua siellä siitä, kuinka Iova voi hyötyä ilmastotoimista tai tuulienergiasta ja niin edespäin. Tämä kiinnostaa ihmisiä. Ihmisille täytyy puhua kielellä, jota he ymmärtävät. Kaikenlaisia teknisiä lyhenteitä, joita me rakastamme tiedonannoissa, me pitää välttää. Meidän täytyy yhdistää ilmastonmuutos talouden mahdollisuuksiin. Tämä on aivan keskeistä. Mahdollisuuksia, joita tämä luo yrityksille, mahdollisuuksiin luoda työpaikkoja. Aurinkoenergiassa on paljon paljon enemmän työpaikkoja kuin hiilienergiassa. Työpaikkoja myöskin naisille, paljon parempia työpaikkoja. Tämä luo myöskin vaurautta. Se on erittäin keskeistä ja tämän vuoksihan me toimimme. Tässä ei kyseessä ole se, että puhuttaisiin jostain abstraktista. Meidän tulee puhua siitä, kuinka voimme luoda uusia vesipumppuja johonkin kylään tai kuinka voimme vähentää saasteita. Niin monet naiset keittiössäkin joutuvat hengittämään savuja päivittäin tai Pari viikkoa sitten keskustelimme juuri siitä, että kaikki kylät eivät ole yhteyksissä Intiassa verkkoon. Ja tätä on onnistuttu parantamaan erittäin paljon aivan fantastisen hienosti juuri aurinkoenergiaa hyödyntämällä esimerkiksi. Meillä on eräs lentokenttä, joka on 10 miljoonaa matkustajan lentokenttä vuosittain. Se on täysin aurinkoenergialla toimiva. Tämä on kaikkein halvinta energiaa, jota voidaan saada käyttöön. Se on erittäin hieno asia myöskin saasteiden vähentymisen kannalta paikallisesti. Tämä on erittäin hieno asia kaikille, erittäin hieno asia myöskin työpaikkoja ajatellen. Tämän tyyppisiin kehityksiin meidän tulisi edetä. Meidän täytyy siis muuttaa tapaa, jolla puhumme asiasta. Meidän täytyy yhdistää nämä kysymykset talouskysymyksiin ja meidän täytyy myöskin olla myönteisiä. Täytyy sanoa, että me pystymme tähän aivan liian usein. Ilmastonmuutospuhe on aivan hirvittävän negatiivista. Puhutaan kaikista hirvittävistä seuraamuksista ja tietenkin nämä ovat pelottavia asioita. Paljon kuivuutta tapahtuu, paljon enemmän myrskyjä, tulvia, mutta meidän pitäisi puhua siitä, että meillä on nyt positiivinen mahdollisuus muuttaa talouden malliamme puhtaammaksi, niin että ihmiset voivat elää terveempinä, puhtaammassa ympäristössä ja että voimme poistaa äärimmäistä köyhyyttä. Kaikki nämä positiiviset asiat tulee tuoda esiin. Jos voimme muuttaa narratiivia, onnistumme paljon todennäköisemmin. Maailman terveysjärjestön voi liittää näihin kysymyksiin. Saastuminen on nyt kaikkein suurimpia kuolinsyitä osittain siksi, että ähm, erilaiset muut kuolinsyyt, polio, malaria, tartuntataudit ovat vähentyneet. Nyt saastuminen on siis suurin kuolinsyy. Saastumisen vääntäminen auttaisi ilmastotoimissa ja päinvastoin, mutta äh, monet keskittyvät saastumiseen, koska sillä on hyvin välittömät seuraukset. Ja nopeasti tämä saastumisen vastustaminen on noussut kansainvälisillä työlistoilla. Eli meidän pitäisi rakentaa narratiivia menneen pohjalle, mutta positiivisessa mielessä konkreettisesti tämä pitäisi yhdistää ihmisten elämään ja myöskin saasteongelmaan. ongelmaan läheisemmin. Sitten voisin puhua lyhyesti kahdesta muusta asiasta, joihin meidän tulisi sitoutua, jos haluaisimme ilmastonmuutosta vastustaa. Ensinnäkin energiaa. Alamme tarvitsemme energiaa siirtymää. Tämä on alkanut, mutta se etenee liian hitaasti. Jälleen kerran 2017 oli ensimmäinen vuosi, jolla tuotettiin enemmän uutta energiaa tai sähköä aurinkoenergian avulla kuin mistään muista lähteistä yhdessä, mutta tätä siirtymää täytyy nopeuttaa 50 prosenttia. Tuli yhdestä maasta, nimittäin Kiinasta tässä muutoksessa, ja 17 prosenttia Euroopasta. Euroopalla on siis suuria liittolaisia 140 prosenttia. Tanskalla oli energiamiksissään viime vuonna tuulivoimasta. Me olemme siis oikealla tolalla, mutta meidän täytyy nopeuttaa tätä toimintaa. Positiivisia esimerkkejä Britannia. Mä oon ollut aivan teollisen vallankumouksen kärjessä aikoinaan siksi, että se käytti hiiltä, hiilivoimaa käytettiin kaikkialla ja vesiteitä sen siirtämiseksi. Nyt Britannia hyvin nopeasti on luopumassa hiilestä ja se on Kanadan kanssa luonut tällaista hiilen vastaista koalitiota. Monet liittyvät siihen. Ei ole olemassa mitään tekosyitä hiilestä luopumista vastaan, jos Britannikin tähän pystyy. Meillä on myöskin suuria aurinkoenergiahankkeita Skotlannissa ja maakaasuhankkeita tässä yhdistetään monia erilaisia energialähteitä. Meillä on maailmassa siis hyvin paljon onnistumistarinoita Britannia, Kiina, Intia, aurinkoenergian voitto. Meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka tämä saattaisiin leviämään ympäri maailman jotta, niin ja tekemään tästä siirtymästä vielä nopeampi. Vielä yksi hyvin tärkeä asia on ähm, ilmastointi. Ihmiset aliarvioivat sen vaikutuksia. Hyvin suuri osa energiatarpeesta maailmanlaajuisesti liittyy ilmastointiin. Minä olin äh, hämmästynyt äh, tästä itse Meillä oli Norjassa eräs hyvin menestynyt yritys ja se totesi rakennustensa osalta, että niin kauan kuin ilma on lämpimämpi kuin miinus viisi, kuten Norjassa yleensä on, vaikka tämä voi olla yllätys, ilmastointia tarvitaan Miksi näin sitten on? Koska kaikki laitteet ja ihmiset tuottavat lämpöenergiaa rakennuksessa, kaikki IT-laitteet tuottavat energiaa. Kaikista näistä syistä rakennusta on pakko jäähdyttää, vaikka ulkopuolella olisi nolla astetta lämmin. Meillä oli plus 45 astetta. Intiassa, jossa vierailin muutama viikko sitten, no, sielläkin silti ei ollut ja Ilmastointi on hyvä, hyvin harvinaista yhä Intiassa. Siellä on äh, kuitenkin äh, valtavat määrät ihmisiä, jotka tulevat tulevaisuudessa käyttämään ilmastointia, josta tässä käytetään vanhanaikaista teknologiaa – tarvitaan valtavasti energiaa. Jos laskemme tämän vanhanaikaisen jäähdytysenergian tarpeen, se on valtava, mutta luonnollisesti me voimme samaa energiaa käyttää äh, paljon, paljon, paljon vähemmän. A global clean cooling coalition. Me haluaisimme äh, luoda tällaisen äh, puhtaan ilmastointi- tai viilennyskoalition, jossa, jonka, jossa yritämme taistella Montrealin sopimuksen mukaisesti myös otsonikadon vastaan. Ja tässä onnistuimme aika hyvin. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ei synny negatiivisia vaikutuksia otsoni kerrokselle. Ja tämä on huomattava näissä uusissa ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa. Nyt täytyy varmistaa, että nämä uudet laitteet ovat energiatehokkaampia ja uskomme, että ottamalla käyttöön puhtaan jäähdytyks, jäähdytyskeinot, niin me voitamme puoli astetta ihan vain sen kautta, että tämä viilennys- ja ilmastointilaitteet eh, ovat eh, vihreitä verrattuna näihin vanhanaikaisiin laitteisiin. Vaikka tämä nyt vaikuttaa pieneltä asialta, niin se on kuitenkin iso asia. Joten energia on asia, jossa meidän täytyy toimia Katowicessa, mutta meidän täytyy todellakin toimia eh, tuolla arkielämässä. Ja meillä eurooppalaisilla on myös suuria liittolaisia ympäri maailmaa, kuten esimerkiksi presidentti Macron Ranskassa. Olin mukana tapaamisessa, jossa hän oli mukana ja 30 muuta johtajaa, ja tämä voi todellakin antaa suuren mahdollisuuden tuoda aurinkoenergia mukaan energiamiksiin koko maailmassa nopealla vauhdilla. Esimerkiksi Afrikassa, jossa Esimerkiksi on paljon kännyköitä ja Afrikassa voitaisiin käyttää aurinkoenergiaa esimerkiksi niiden käyttämiseen. Sen sijaan, että ensin käytettäisiin hiiltä ja sitten vasta siirryttäisiin uudistuviin energioihin. Eli yksi hyvin tärkeä asia on myös maankäyttö ja metsät, noin 30 prosenttia päästöistä tulee negatiivisesta maankäytöstä ja metsien hakkuista tai soista, turvesoista. Viime vuonna turve soita Kongossa se määrä, mitä sieltä tuli päästöjä oli yhtä paljon kuin kolmessa vuodessa tulee päästöjä. Eli tämä täytyy ottaa huomioon öö, maanviljelyssä. Et, ei tässä nyt ole mitään suoraa välitöntä uhkaa, mutta kuitenkin kun kehitystä tapahtuu molemmissa Kongoissa, niin Euroopan unionin täytyisi tukea näitä Kongoja siitä, että ne kykenisivät suojelemaan näitä turvesoita. Ne ovat nyt hyvin kaukaisilla alueilla, mutta on erittäin tärkeää varhaisessa vaiheessa näiden turvesoiden suojeleminen. Indonesia on yksi alue, jossa on kaikkein eniten kokemusta turvesoista hyvässä ja pahassa. Ja Euroopan unioni tekee myös sen kanssa yhteistyötä. Ja politiikka tällä alueella auttaa. Brasilia on vähentänyt metsien äh, hakkuitaan 78 prosenttia. Jotkut kriitikot sanovat ehkä, että, että se nousee. No, on totta, että kun hyvin nopeasti metsien hakkuut vähenivät, niin sitten siinä tuli pari vuoden kuluttua pieni nousu, mutta sitten 2017 Brasiliassa ja Amazonin alueella hakkuut vähenivät. Minä pidän tätä hienona tuloksena maassa, jossa on valtava poliittinen kriisi, kun kenellä ei ole aavistustakaan, kenestä tulee lokakuun vaaleissa presidentti, ja tämä poliittinen taistelu oli niin kovaa kuin mahdollista. Mutta oikeasti oikeisto ja vasemmisto ovat kuitenkin yhdessä kulkeneet äh, oikeaan suuntaan äh, metsien hakkuiden suhteen ja se näkyy äh, nyt Brasiliassa. Toki mitään takeita tulevaisuudelle ei ole, mutta Brasilia on kuitenkin suurin metsä valtio maailmassa ja se on osoittanut muulle latinalaiselle Amerikalle, mitä voidaan tehdä. Tämä ei ole helppoa, jos otan Indonesian seuraavaksi esimerkiksi. Indonesia on hyväksynyt kaikki ne lait, mitä me halusimme. Ei edes Greenpeace ole löytänyt mitään ongelmia lainsäädännön suhteen. Se on hienoa. Parlamentti on ne kaikki hyväksynyt suurella enemmistöllä ja hallitus on pitänyt niitä hyvänä ja kaikki suuret yritykset Indonesiassa tai Singaporessa, kaikki palmuyritykset ja kaikki metsäyritykset yritykset äh, tukivat tätä, mutta siitä huolimatta äh, metsin hakkuu jatkuu. Miksi? Siksi, että jos äh, katsotaan tuolla tavallisella paikallisella tasolla, niin on hyvin vähän kannustimia toimia muulla tavalla. Ja esimerkiksi hallituksessa olevat ihmiset tarvitsevat rahaa tullakseen valituksi seuraavissa vaaleissa. No, rahaa saadaan esimerkiksi kun annetaan äh, kaatolupia ja jos on jossain kuvernööri ja haluaa tulla uudelleen valituksi, niin eikö ole todennäköistä, että tulee uudemmin helposti valituksi äh, sitä kautta. Eli siis kysymys äh, on siitä, että paikallinen alueellinen elämä ei vastaa sitä, mitä on päätetty ylhäällä. Eli lakeja täytäntöön pannaan, mutta samanaikaisesti pitäisi muuttaa paikallista taloutta niin, että ihmisillä olisi mahdollisuus suojella metsä. Jos ihmiset näkevät, että heidän elämänsä paranee metsien suojelulla, niin he tekevät sen. Ja kaikkein tärkeintä on se, että kun kansalliset ihmiset, paikalliset ihmiset suojelevat metsää tai puistoa tai jotain, niin se on paras mahdollinen suojelu, mitä voidaan saada. Brasiliassa tämä on ollut menestyksekästä esimerkiksi useiden intiaaniheimojen joukossa. Indonesiassa meillä on nyt PMB Pariba, suurin Euroopan pankki, on lähtenyt meidän kelkkaamme ja tekee nyt suuren investointisopimuksen kestävään maaviljelyyn Indonesiassa ja huolehtia siitä, että palmuöljyn tuottaja saa enemmän tuotteita maatilaltaan ilman, että hän tuhoaa metsää. Joten potentiaali parantaa tuottavuutta maatiloilla on suuri ennemmin kuin että lähdetään tuhoamaan metsää. Eli siis täytyy yrittää luoda paikallista talouden tukemista ja, ja, ja, ja kehittämistä. Ja tässä Euroopan unioni voisi antaa voimavaroja ja tukea. Suurin osa on yksityistä, yksityisiä investointeja, mutta julkinen raha toki voisi tukea muutosta. Ja suuri rahoituslähde tulevina vuosina tulee olemaan lentoyhtiöiden hyväksymä päästökauppa 2020 lähtien lentoliikenne lähtee mukaan. Tämä on fantastista. Jos on yksi teollisuus maailmassa, joka koko ajan kasvaa, niin se on nimenomaan lentoliikenne. Esimerkiksi intialaisista hyvin vähän ihmisiä on lentänyt Kiinassa. Luvut Kiinassa sanotaan, että 400 miljoonaa kiinalaista on ollut lentokoneessa, mutta 900 miljoonaa ei. Joten tämä kasvu on valtavan nopeata. nopeata. Joten tällä lentoliikenteen päästökaupalla me todennäköisesti voimme kerätä rahaa. Lentoyhtiöt eivät halua, ne haluavat panostaa metsien suojeluun koska lento, lennos, lentokoneessa oleviin lehtiin voidaan sitten painaa kuvia gorilloista ja metsistä ja Brasiliassa. Mutta me tarvitsemme hyvän järjestelmän niin, että se money, mikä, raha, mikä käytetään, että sillä saadaan aikaan ö, suuria muutoksia. Ja sitten eh, muovi on tullut eh, myös eh, agendalla esiin. Muovistrategia, Euroopan unionin strategia on valtava positiivinen askel eteenpäin. Pääministeri Maldehan lupasi, että vuoteen 2022 muovi olisi pois käytöstä. Ja on mahdotonta britti parlamentissa sanoa, että, että, että Englannista tämä ei voida tehdä, mutta Ranska voi tehdä sen ja Intia voi tehdä, mutta Englanti ei, Iso-Britannia ei. Eli tässä ei voi piilotella kenenkään selän takana. Mutta hienoa on, että tässä mennään nyt samaan suuntaan. Tämä kaikki liittyy myös ilmastonmuutokseen. Tässä on kysymys kiertotaloudesta, kierrättämisestä, mikä on huomattavasti parempaa ilmastolle ja ympäristölle. Ja kaikki se muovi, jota meidän on pakko käyttää, niin se on kierrätetty vältettävä. Esimerkiksi täällä Euroopan parlamentissa ei varmastikaan tarvittaisi näitä muovipulleja, niitä voitaisiin täyttää. No niinhän me teemmekin, mutta ne täytyy tyhjentää ensin nämä pullot. No hienoa, hienoa. Eli tällaisia vesiautomaatteja pitäisi olla, ihan niin kuin raha-automaatteja. Että... Eli Tämä on osa ilmast- sitä ilmastonmuutostyötä, jota tarvitsemme. Lopuksi meidän täytyy myös linkittää ilmasto luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon äh, suojeluun. 2020 Kiina järjestää maailmanlaajuisen konferenssin biodiversiteetistä, monimuotoisuudesta, joka tulee olemaan luonnon monimuotoisuudelle vastaava kokous kuin mitä Pariisi oli ilmastolle. Ja Tällä on nyt juuri tapaaminen kiinalaisten ja Timmermansin välillä. Ja tämä on nyt hieno asia. Kiina tarvitsee kuitenkin Euroopan tukea, että jotain tapahtuu. Tämä on historiallinen hetki, kun Washingtonista ei tule niinkään paljon mitään suuntaviivoja tai, tai johtoa, vaan se on Eurooppa, joka vie. Thank you very much for very Kiitos oikein paljon tästä hyvin kattavasta kertomuksesta siitä, mitä tehdään meidän kaikkien etujemme eteen ja tämän politiikan osalta. Meillä on täällä puhuina Lainen Valtso ja Gerbrandi. Lainen ensin. Uh, Erik, me olemme tunteneet toisimme jo pitkään. Onnittelut tästä tehtävästä. Ja on hienoa, että siellä on aina niin sitoutuneita johtajia Steinestä ja Stolheimin asti. Tällaisia johtajia tarvitsemme sinne. Mutta ehkä voisitte myös kommentoida sitä, että olisiko nyt oikea aika tehdä UNEPista todellinen YK instituutio, eli mutta ja virastoa mutta puhuitte näistä asioista, jotka meitä kaikkia huolestuttavat, kun ajattelemme meidän tulevaa olemassaoloamme ja on niin tärkeää, millä tavalla tästä asiasta puhutaan. Teidän ohjelmanne, eli saasteeton planeeton, tämän ymmärtää ja ilmaston osalta tarvitaan myös tällainen kertomus, joka on helposti ymmärrettävissä kaikkialla kussakin kylässä. Miksi tästä on kullekin hyötyä? Ja lyhyesti sanoin, me etenemme liian hitaasti. Tänä aamuna puhuimme Katovitsen päätöslauselmasta ja taas kerran valtimme sitä, että olemme liian hitaita. Tekniikan on. Joskus tämän muutoksen rahoitus on tässä ongelmana. Ehkä voisitte kommentoida tätä vihreää rahoitusta. Maailmassa on niin paljon rahaa. Miten voitaisiin saada parantua viherrahoitusta? Ja sitten Toinen kommenttini koskee eh, sopeutumista. Minä asun aika kaukana asun Luxemburgissa ja siellä ei koskaan ennen näitä tornadoja ollut, mutta nyt niitä on ollut eh, ties kuinka monta viime aikoina. Eli tämä olisi yksi eh, asia, että hän puhutte aavikoitumisesta ja muusta. Mm, siellä Unepissa, mutta varmasti muutkin haluavat puheenvuoron käyttää. Kiitos ja sitten Balcio. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ihan lyhyesti puhua, koska en halua käyttää aikaa väärin. Ensimmäinen kysymys liittyy Un- Pariisin sopimuksen sitoviin sopimuksiin. Ja Kervanikin sanoi, että näin on, mutta sitten on kistetty se, onko tämä sitova vai ei. Minä kysyin Arias Kanjetilta aikoinaan, miten voidaan Yhdys valtoja vaatia toteuttamaan sitä, mitä Obama on luvannut. Ja minulle vastattiin, että ei tarvitse huolehtia. Kyllä tämä Yhdysvaltoja sitoo, mutta tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Ja sitten tämä puolentoista eh, prosentin mahdollisuus ja siihen pääseminen kaksi astetta on liian vähän, mutta me olemme vastuussa 10 prosentista päästöistä, jos Euroopan unioni sitoutuu omalta osaltaan siihen, mitä tarvitaan, jotta päästään puolentoista prosentin alle, niin me emme ymmärrä sitä, että hallitukset ovat tähän sitoutuneita, mutta sillä on myös taloudellisia seurauksia, jos me olemme kahden asteen tavoitteen pinnassa, niin vaikuttaisi siltä, että EU on jo tehnyt tarpeeksi ja tämä olisi maailman tasollakin tarpeeksi. Ja sitten vielä haluaisin sanoa, että pääjohtaja pyytää tässä myönteisyyttä, kun ilmaston torjunnasta puhutaan, eli ei pidä puhua siitä vastuusta, että mitä tapahtuu, jos ei toimita oikein. Ei nyt saa puhua näin kielteisesti, jos aina näytettäisiin sellaisia elokuvia, joissa kerrotaan, kuinka mahtavaa on eh, Etelä-Intiassa, kun siellä on tällaisia aurinkovoimalla toimivia eh, lentokenttiä. Ja jos kerrottaisiin siitä, miten pohjoisessa tuulivoimalat niin hyvin toimivat esimerkiksi Unkarissa, niin tämä antaisi vääränlaisen mielikuvan, sillä ei auringonpaisteisten tuntien määrä lisänny siksi, että me näin toimimme ja tuulen mahdollisuuskin on vain rajallinen. Ja Saksassa, kun pyritään näin lisäämään uudistuvia energialähteitä, mutta tiedämme, että e, ykkösiellä on kuitenkin hiili ja hiilivoimalta rakentaa lisää, koska tämä on taloudellisista syistä pakollista. Kiitos. Thank you. Uh, no, Kiitos ja sitten edustaja Gerbrandi. You, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mm, vieraallemme Solheimille, oli hienoa kuunnella teidän yleiskatsaustanne siitä, mitä olette tekemässä tällä hetkellä. Te aivan oikein keskitytte nimenomaan ilmastonmuutokseen suuresti ja olen samaa mieltä tässä teidän kanssanne. Lopultakin me tulemme löytämään ilmastonmuutokseen teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Kentakin hiilimuseon esimerkki oli melkoisen vaikuttava. Olen samaa mieltä tässä aivan. Kuitenkin Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin te aloititte mainitsemalla Trumpin, mutta minulla on sellainen tunne, että Trump ei ole syy ongelmiin Yhdysvalloissa. Tämä on suuremman ihmisliikkeen tulosta. Olemme nähneet samaa Euroopassakin ja muualla maailmassa. Me yksinkertaisesti emme ole onnistuneet ratkomaan näitä valtavia ympäristöhaasteita, joita kohtaamme. En minä usko, että ihmiset todella kuvittelevat, ettei ilmastonmuutos ole ongelma, mutta he hautaavat tietyllä tavalla päänsä hiekkaan ja pyrkivät olemaan ajattelematta tätä ongelmaa. Ja etsivät sellaisia poliittisia ratkaisuja, jotka ovat hyvin lyhyen aikavälin ratkaisuja ja lopulta pidemmällä aikavälillä vain pahentavat niitä ongelmia, joita meillä on. Kysymykseni on se, mitä voimme tälle tehdä? Tämähän on erittäin suuri kysymys ja voimme jopa päätyä sellaisen lopputuloksen, että se demokratia, jota me käytämme tällä hetkellä, ei pysty vastaamaan ilmastonmuutoksen kaltaisiin suuriin ongelmiin. Ja olen tietenkin sitä mieltä, että tarvitsemme demokratiaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi, mutta kuinka voisimme tämän tehdä ja toteuttaa niin, että enemmistö ihmisistä yhä uskoisi meidän pitkän aikavälin agendaamme. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on se, että te mainitsitte ähm, metsien hakkuut ja biodiversiteetti muutoksen menetyksen. Tämä, tämä on tietyllä tavalla äh, sivukriisi. Me kaikki puhumme ilmastonmuutoksesta, mutta unohdamme samalla sen, kuinka luonnon monimuotoisuus äh, kärsii suuresti. Minä luulen, että ihmiskunta tulee näkemään nälkää biodiversiteetin menetyksen vuoksi ennen ilmastonmuutosseuraamuksia. Tiedän, että CBD teki tämän parissa töitä. Olette aivan oikeassa. Tässä 2020 COP-kokous Kiinassa tulee olemaan ratkaisevan tärkeä, mutta minun kysymykseni koskee enemmänkin väestön kasvua. Tämä on tietyllä tavalla sarvikuono olohuoneessa, erityisesti jos katsomme näitä haavoittuvaisia maita Aasiassa, mutta vielä enemmänkin Afrikassa, jos katsomme väestön kasvuennusteita, tuntuu hiukan siltä, että olemme nyt taistelemassa hävittävää taistelua. Voimme tehdä ihan mitä tahansa haluammekin tällä hetkellä. Uskon jälleen kerran ilmastonmuutokseen liittyen, että löydämme kyllä ratkaisut, tekniset ratkaisut, mutta entä nämä kaikki muut ongelmat, metsien hakku, hakkuut, biodiversiteetin taantuminen, jos katsotte valtavaa kasvua, joka Nigerian kaltaisissa maissa tapahtuu tai muissakin Afrikan maissa, on selvää, että me tarvitsemme politiikkaa vastataksemme tähän haasteeseen. Kyseessä ei ole se, että me löydämme tapoja elättää suurempi väestö. Meidän täytyy lopettaa tämä valtava väestön kasvu, joka tulee olemaan suurta tulevinakin vuosikymmeninä. Tämä on poliittinen tabuaihe, tiedän, että näin on, mutta se on jotakin, mihin meidän on pakko puuttua. Tämä on minun toinen kysymykseni teille. Millä tavoin me voimme tähän vaikuttaa? Mr. Eck. Kiitos, edustaja Eck. Danke, Frau <coughs> Vorsitzende. Vielen Dank. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset teidän erinomaisesta katsauksestanne. Minulla on kaksi-kolme kysymystä. Kaiken kaikkiaan teidän esityksenne vaikutti minusta siltä, että te enemmän tai vähemmän piirrätte positiivisen kuvan tilanteesta myös poliittisista ongelmista liittyen ilmastonmuutoksen hoitamiseksi. Mutta miksi me kuulemme vuosi vuodesta uusista CO2-päästöennätyksistä. Ainakin minä olen lukenut lehdistä tätä. Toinen kysymys. Te puhuitte energiasta ja varovasti puhuitte myös maankäytöstä, mutta ette maanviljelystä. Ja, ja tämä YK Henning Steinfeldin raportti long, maanviljelystä, niin vuoteen 2050 hän on ennustettu lihantuotannon kaksinkertaistuvan. Ja Henning Steinfeld tuli omassa raportissaan siihen tulokseen, että jo tänä päivänä 18,2 prosenttia CO2 päästöistä tulevat maataloudesta, ennen kaikkea lihatuotannosta. Miten me ratkaisemme tämän ongelman? Kiina on ottanut oikeita askelia viimeisimmässä kansankokouksessaan Kiina halusi, että lihan käyttö tai kulutus laskettaisiin noin 75 grammaan per henkilö per päivä. Mutta Eurooppa ei lähde siihen, eikä USA reagoi siihen. Muut osat maailmaa eivät ole reagoineet tähän lihatuotannon ongelma, globaalin lihantuotannon ongelmaa te ette ottaneet esiin. Minua kiinnostaisi teidän näkemyksenne asiasta. Ja sitten vielä yksi asia. Puhuitte äh, metsien hakkuista, biodiversiteetin pienenemistä. Minä olen Kaakkois-Aasian valtuuskunnassa – ja ei minulla sellaista kuvaa, että siellä halutaan lopettaa metsähakkuu, vaan lähinnä hidastaa sitä. Etelä-Amerikassa nähdään hakkuiden hidastaminen, mutta metsiä äh, hakataan kuitenkin maailman tuolla puolen. Mitenkä tämä saadaan kuntoon, koska koko tämä äh, metsien kaataminen pitäisi järjestelmällisesti lakkauttaa, lopettaa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt käännyn teidän puolenne. Herra Solheim, jos haluatte nyt kommentoida sitä, mitä täällä on sanottu. Kiitos. Mahtavia kysymyksiä ja paljon. Mennään niihin yksi kerrallaan. Ensinnä Lainen. Minusta olisi todellakin parempi, jos me olisimme virasto, mutta en kaikkia kaloreita laita tähän taistoon, koska on ihan ajan hukkaa lähteä tällaisiin taistoihin, jotka eivät tule onnistumaan. Minä pyrin nyt saamaan hallituksen kansalaisten ja liike-elämän mukaan tähän taistoon, ja siihen menee kaikki aika. on kuitenkin tärkeää, että tästä tehdään sellaista tästä työstä, että kaikki sen ymmärtää, Jos te pystytte mm, tämän ongelman korjaamaan tekemään sitä virasto, niin siitä vaan, mutta ei pidä keskittyä YK sisäisiin asioihin, vaan siihen, että todellakin autetaan Eurooppaa, Afrikkaa, Kiinaa ja muita, että voidaan saada saasteeton planeetta. Vihreä rahoitus on todella keskeistä. Kyseessä on iso raha ja jos iso rahaa ei saada oikeaan suuntaan liikkua näitä mm, biljoonia, niin ei onnistuta. Meillä on aivan liikaa puhuttu eh, kehitysavusta, mutta nämä ovat vain pieniä rahoja, jopa Saharan eteläpuolinen Afrika kehitys apu on siellä alle 5 prosenttia taloudesta ja tämä ei ole myöskään Kiinassa vaikuttanut ollenkaan. Kiinan rannikkoalueilla on sata kertaa varakkaampia ihmisiä kuin heidän vanhempansa, ei siis isovanhemmat, vaan heidän vanhempansa 78, kun uudistukset Kiinassa alkoivat. Eli tässä tarvitaan oikeanlaista politiikkaa ja tarvitaan yksityissektorin mukaan. Kyseessä ei ole kehitysapu, se voi olla katalysaattorina jollain alueella, mutta kyseessä on siis yksityinen raha, mitä YK on ympäristöalalla on tehty. On pyritty olemaan yhteistyössä suurten sektoreiden kanssa, vakuutusyhtiöiden kanssa ja suurimpien pankkien kanssa. Tämä on aloitettu tämä työ yksi suurimmista Euroopan pankista on tähän tulossa mukaan myös Kiinan eh, teollisuuspankki, joka on maailman suurin pankki, on lähdössä tähän mukaan. Pitää miettiä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan välttyä kaikkein eh, pahimmilta osilta eh, tätä ruskea taloutta ja mennä todellakin vihreään suuntaan. Ja jos ajatellaan BNB Paribas kaltaisia pankkeja, rapopankkeja Alankomaista. Nekin ovat olleet tekemässä hyvää työtä ja on mietitty sitä, miten muut voivat näitä sitten toistaa tai matkea heidän toimiaan. Ja sitten edustaja Valtso, en tiedä kannattaako kovin paljon puhua tästä sitovuuden määritelmästä on mahdotonta lähettää poliisia pakottamaan Yhdysvallat toteuttamaan kansainväliset sopimukset, vaan kyseessä on moraalinen vahvuus ja poliittinen valta niin, että lähes kaikissa maissa ymmärretään, että tämä on tärkeää, että ei tätä tehdä muiden takia, vaan tehdään oman kansan takia tämä työ. Eli laisti sitovat sopimukset ovat aina parempia mutta ehkä mm, mm, kohtuullisesti sitovuus riittää. Puhuitte Saksasta, kun minä käyn maailmalla. Mainitsen aina Saksan. Nairobissakin viime viikolla annoin Saksan esimerkkinä tässä, jos jotkut ajattelevat, että nämä asiat liittyvät toisiinsa, että äh, talouden kehitys ja ympäristön huomioiminen on, äh, sanotaan, että Saksa on tehnyt parhaita päätöksiä vihreän talouden hyväksi. Time-lehdessä äh, laitettiin maat järjestykseen joku aika sitten ja sanottiin, että Saksa oli ykkösenä ympäristötoimissa ja siellä mentiin Norjakin. Ja sanottiin ehkä luonto on paremmassa kunnossa Norjassa tai Sveitsissä, mutta tämä johtuu siitä, että he ovat niin onnekkaita, koska heitä on niin vähän, koska on 20 miljoonaa saksalaista ja 5 miljoonaa norjalaista ja Saksassa on todellakin tehty paljon eh, suoria päätöksiä eh, vihertyä, koska siellä on suuri vihreä puolue, koska kansalaisyhteiskunta painostaa ja koska sekä eh, Angela Merkel että ympäristöministerit tähän suuntaan ovat menneet, eli itse Angela Merkel ja sosiaalidemokraatit, ja siellä on vihreä puolue ollut hyvin vahvasti ympäristöasioita ajamassa. Ja tämä parantaa luonnontilaa, mutta myös lisää työpaikkaa. Kun Merkel käy liikemaailman edustajien kanssa maailmalla, niin siellä on usein mukana paljon uusiutujen energialähteiden edustaja tai ympäristön suojelutahoja, koska aikaisemmin lähdettiin liikkeelle kansalaisyhteiskunnasta, mutta nyt tämä on jo valtavirtaistettu erilaisiin yrityksiin ja perheyrityksiin Saksassa. Saksa on hyvä vastaus, mutta pian Kiinakin tulee olemaan vastaus. Ei tässä mm, ole mitenkään niin, että vain yksi voidaan valita joko ympäristö tai talous, vaan molemmat voidaan saada toimimaan. Ja sitten voiko demokratia todellakin olla toimiva. Tämä on tärkeä kysymys. On selvää, että demokratia on moraalisesti paras järjestelmä maailmassa. Kun ihmisiltä kysytään, niin mikä on paras järjestelmä, lähes kaikki valitsevat demokratian, mutta tärkeä kysymys on sen, voiko demokratia todellakin onnistua toimimaan, jos muut järjestelmät toimivat paremmin, niin sitten me eurooppalaisina epäonnistumme kaikista Tärkeintä on, että toimitaan koulutusalalla, terveysalalla, ympäristöalalla, että saadaan elämä parannettua. Eli tämä on Euroopan edessä oleva haaste. Meidän pitää pystyä siihen vastaamaan myöntisesti. Kyllä, demokratia voi olla mm, toimivaa ja muuten se epäonnistuu. Ja ihmiset kuulevat niin paljon kielteisiä asioita tiedotusvälineistä ja tämä johtaa epätoivon. Minä äh, sanoisin, että pitää lukea Steven Pinkeria. Tämä on tällaista valistuskirjallisuutta. Hän eri aloista puhuu ja kertoo, kuinka paljon parempi tilanne on maailmassa kuin ennen. Useasti ajatellaan, että menneisyys oli mahtava aika, mutta ei muisteta, että historiallisesti elin oli 29 vuotta ennen kuin Manchesterissa ja Liverpoolissa 1780-luvulla eh, alettiin maailmaa muuttamaan, niin kaikkialla elinodote oli alle 40 vuotta ja maailmalla keskimäärin 29. Ja nyt koko planeetalla 71 on elinään Eteläkorealaiset naiset voivat odottaa eläväksi 90-vuotiaaksi, ei siis vain yksi heistä niin kuin ennenkin, vaan tämä on todellakin keskimääräinen e, elinen odote ja tämä muuttaa perspektiivi, perspektiivi muuttuu kyllä, jos menee eri paikoin. Kiinassa ollaan ihan eri mieltä. Yhdysvalloissa ja Euroopassa ajatellaan, että kaikki menee huonompaan suuntaan, mutta Kiinassa ja Indonesia ajatellaan, että edistys on valtavaa. Mutta meidän on päästävä tästä kielteisyydestä ja keskityttävä myönteisiin seikkoihin. Ja ympäristön osalta niitä on paljon. Esimerkiksi haapasaade saatiin ratkaistua. Tämä oli suurin ympäristöongelma 20-30 vuotta sitten ja se on nyt mennyt Meillä Norjassa tilanne on nyt parempi kuin koskaan täysin vallankumouksen jälkeen meillä ei sataan vuoteen ollut Norjassa joissa lohta sen takia, että meillä oli saasteita sekä meiltä että muista maista, mutta nyt tämä saastuminen on, on, on vähentynyt ja nyt lohi on palannut meidän jokiimme. Tulkaa sinne vaikka kalastamaan. Tämä on vain hyvä asia. Ja kun puhutaan näistä hyvistä asioista, niin halutaan sitten lisää menestystä tulevaisuudessa. Ja se on väestön kasvua. Ei tämä mikään tabu ole. Meidän pitää puhua siitä, mutta meidän pitää olla realistisia. Ja minusta pitää muistaa, että ainoastaan kahdessa paikassa väestönkasvu on ongelma. Kyseessä on Afrikka ja Etelä-Aasia, missä muualla ei ole suurta väestönkasvua päinvastoin on väestön vähenemistä. Kiinassa on jo päästy huipputasolle ja nyt aletaan mennä alaspäin ja Japanissa mm, väestön kasvu alenee ja myös Venäjällä näin on oltu. Eli tämä koskee lähinnä Afrikkaa ja Afrikkaa Etelä-Aasiaa. Ja se on erityisesti vakava asia Sahelin alueella, missä on yhä 78 lasta per nainen ja 3-4 prosenttia on väestön kasvua ja tämä on kaikkein haavoittuvaisimpia alueita. Ja sieltä tietysti sitten lähtee ihmisiä Euroopan suuntaan. Tämä on ympäristön kannalta kaikkein haavoittuvaisimpia. Siellä on hyvin vähän työpaikka- työpaikkoja, hyvin alhainen koulutustaso ja ja naisilla on valtava määrä lapsia. Tämä ei ole kestävää. Mikä on ratkaisu? No niin kuin muualta on nähtävissä, kun naiset saavat koulutusta ja kun on taloudellista kasvua, niin väestön kasvu vähenee. Iranissa on alle kaksi naista eh, lasta per napsi. Bangladesissa on 2,1-2,4. Se on vain eh, väestön, väestömäärän pitämistä yllään. Ja Aikaisemmin on puhuttu Bangladesista siinä mielessä, että se oli todellinen ongelmatapaus. No on siellä nytkin ongelmia, mutta siellä on kuitenkin eh, talousta kehitystä, sosiaalinen tilanne paljon parempi ja väestön kasvu on tasantunut. Naisten koulutus siis ja talouskasvu, nämä ovat tärkeimpiä tekijöitä, jos halutaan väestön kasvua vähentää, mutta voi yhtyä teihin, että kaikkialla Euroopassa, Afrikassa anteeksi tämä ei ole niin, jossain päin väestö ei kasva niin paljon, mutta toisissa paikoissa tämä on suuri ongelma. Ei Eurooppa voi puolustautua vain raja-aidoin, vaan pitää miettiä sitä, miten voidaan elinoja parantaa. Esimerkiksi Sahelin alueella voitaisiin investoida eh, helposti aurinkovoimaa. Siellä on valtavasti aurinkoa ja siellä voisi vihertää myös tätä eh, aluetta pumpaamalla vettä, mutta ei nyt puhuta väestön kehityksestä tai väestön kasvusta tabuna. Se on vain ongelmallinen asia. Ja sitten viimeisenä maatalous. Tämä on ydinkysymys ilmaston ja ympäristön kannalta ja myös luonnon monimuotoisuuden osalta paljon sen huonoista johtuu nimenomaan maatalouteen liittyy maatalouteen, jos Niin, tässä tietysti pitää muistaa myös tämä monokulttuuri, yhden aina viljely. Ja sitten Parasin alue, meidän pitää ajatella, miten siellä maataloutta on viety luonnollisen maatalouden suuntaan. 150 000 viljelää tässä on mukana, ei mikään pieni määrä, tämä on enemmän kuin kaikissa Pohjoismaissa yhteensä. Tarkoitus on saada kuitenkin miljoonaa ihmistä mukaan. Tässä lähdetään liikkeelle luonnon sykleistä niin, että kemikaalit ja lannoitteet ja hyönteismyrkyt eivät ole mukana. Eli paljon voidaan tehdä ja tämä auttaisi planeettaa. Tarvitaan paljon lisää ruokaa. 2050 on 2,5 miljardia lisää ihmistä, jotka ovat olleet vielä syntyneet. 800 000 ihmistä ei tiedä, mitä syö huomenna. Ja sitten on ihmisiä, jotka tietää, että huomenakin voi syödä riisiä ja chapatia, mutta pitää saada paljon monimuotoisempaa ruokaa, tällä paljon kestävämpää ruoan tuotantoa. That was really interesting. Oikein mielenkiintoista. Kiitos oikein paljon. Ja meillä tulee varmasti olemaan muitakin mahdollisuuksia tavata ja käydä vuoropuhelua. Hienoa, että kävitte valiokunnassamme. Kiitos siitä ja toivottavasti, että meidän yhteiset toimemme sitten johtavat hyvin lopputuloksiin. Kiitos. On the floor. Yeah. It comes now. Ah, okay. In the committee ah, outside, so that. Uh...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 you will have to restrict time. You have Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really interesting, but we are running a bit out of time. We still have two reports. No niin, jatkamme tästä. Meillä on 40 minuuttia aikaa käsitellä kaksi mietintöä, eli joudun rajoittamaan puheaikaa. Pahoittelen tätä. Ensimmäinen on kiertotalouden seurantakehys ensimmäinen asia. Mennään siihen. Ja Florencin eh, puolesta puhuu edustaja Lavia. Thank you. Today Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun karl Hans Florensin puolesta kollegani. Hän ei päässyt paikalle. Kuten kaikki tiedämme, kiertotalous on monimutkainen kysymys. Äh, siinä on koko arvoketju mukana ja se on hyvin äh, dynaaminen. Tämän vuoksi me tarvitsemme ohjausta politiikan teossa, mutta myöskin yritysmaailmassa, jotta voisimme saavuttaa kestävän talouden tavoitteemme. Tämä seurantakehys on siksi hyvin tärkeä väline, on tärkeää ymmärtää, kuinka toimet ovat vaikuttaneet ja millä tavoin. Seurantakehyksen tehtävänä on siis tehdä mahdolliseksi meille tarkistaa se, olemmeko me etenemässä oikeaan suuntaan vai pitääkö meidän muuttaa politiikkaamme. Tämän seurauksena seurantaheksyn täytyy pohjata tunnetulle indikaattoreille ja vakaalle datalle. Komissio on nyt esitellyt lupauksensa. Kyseessä on seurantakehys kiertotaloudelle. Minun näkökulmani kuitenkin on se, että nämä indikaattorit, jotka on määritelty, voidaan ottaa vasta ensimmäisessä vaiheessa, vain ensimmäisessä vaiheessa huomioon. Meidän täytyy kehittää kompassiamme. Meidän täytyy kehittää sitä eteenpäin nämä näkökulmat jakavat myöskin muutama jäsenmaa. Olisi ollut hyvä, että tämä ehdotus tekisi mahdolliseksi meille kaikkien tavoitteidemme tuloksia mitata konkreettisella tasolla kaikkien kiertotalouden suunnitelman osasten kohdalla, mutta tämä kattaa vain osan toimintasuunnitelmista. Me keskitymme nyt elinsykliin, erityisesti kierrätyksen osalta, jäteosa, on jotakin, mitä on tärkeää seurata, mutta koko arvoketju täytyy ottaa paremmin huomioon näiden indikaattoreiden kautta. Itse asiassa resurssitehokkuudessa tämä on otettu huomioon, kuten myöskin ähm, tuotteiden elinkäärän loppupuolella. Toissijaisen raaka-aineen käyttö voidaan tuotanto- ja suunnitteluvaiheessa parhaalla tavalla taata. Näin eivät kuitenkaan nämä indikaattorit toimi. Me tarvitsemme enemmän indikaattoreita ja parempia sellaisia. Toinen kysymys liittyy tuoton tehokkuuteen, jota edelleen komissio käsitteli. Tätä seikkaa ei ole lainkaan otettu mukaan. Voisiko komissio selittää, miksi näin on? Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, ähm, minulta mielestäni tässä äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin ei ole selkeitä yhteyksiä, erityisesti tietyiltä osin voisin vielä ottaa yksityiskohtia huomioon, mutta en nyt mene niihin tällä kertaa. Toivon, että komissio uudelleen harkitsisi ehdotustaan tai ainakin ottaisi mukaan sellaisia indikaattoreita, jotka kattavat laajemmin tai uusia indikaattoreita lähessä yhteistyössä parlamentin ja jäsenmaiden kanssa näitä asioita voitaisiin kiertotalouden kysymyksiä käsitellessä ottaa huomioon. Paljon kiitoksia. Kiitos edustaja Lavia siitä, että tämän viestin toimititte. Ja nyt Bonafeen nimissä puhuu edustaja Lainen. Kaksi minuuttia. Seuraava viestin tuoja. Toki mielelläni minä tuon hänen näkemyksensä esiin tästä. Me uskomme että komission työ, jossa kertalle on asetettu kymmenen indikaattoria, ei täysin kohtaa tarvetta saada aikaan kattava valvontapuitteisto, koska asiaa täytyy käsitellä holistisella tavalla. Me painotamme sitä, miten nämä indikaattorit sektorit, jotka komissio on valinnut, keskittyvät lähes ainoastaan jätteisiin ja kierrätykseen. Tämä ei ole jätehierarkian mukainen, koska siinä pitäisi lähteä jätteiden tuottamisen ennaltaehkäisemiseen. Sen lisäksi täytyy huomioida voimavara- tai resurssien käyttö ja kestävä kulutus. Mikä on komission näkemys resurssien kustannustehokkaasta käytöstä ja millä tavalla se otetaan mukaan valvontakehykseen? Me olemme pahoillamme myös siitä, että resurssituottavuus on jätetty pois indikaattoreista. Indikaattorit eivät kykene mittaamaan kiertotalouden vaikutuksia päästöihin ja mahdoton kykenemätön myös mittaamaan synergiaa vaikutuksia, esimerkiksi biotalous ja muut. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta, miksi se ei ole kehittänyt indikaattoria, jolla voitaisiin mitata ja näyttää EUn saa saavutukset äh, äh, kulutuksessa ähm, ja, ja vastuullinen kulutus ja tuotanto. Ja että täytyisi myös parantaa kerätyn tiedon laatua. Me haluaisimme komissiolta myös aikataulun näiden indikaattorien tarkistamisesta ja koska mukaan otetaan nämä puuttuvat indikaattorit. Thank you very much, Mr. Lainen and, uh... Kiitos edustaja Lainen ja Bonafé näistä kommenteista. Edustaja Demesmaker, hän ei ole paikalla, mutta minä näin hänet. Hän on poistunut. Kuka muu haluaa käyttää puheenvuoron? Jos ei kukaan, niin sitten komissiosta Rova Ladifogic voi vastata näihin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta tulla paikalle. Ensiksikin komissio on hyvin kiitollinen siitä, että valiokunta on kiinnostunut kiertotalouden eh, seurantapuitteista. Me olemme myös sitä mieltä, että tämä on hyvin tärkeä väline – Haluamme kiittää valiokuntaa näistä kommenteista ja tekemistänne ehdotuksista. Ja halusin taas korostaa sitä, että olemme ihan samaa mieltä siitä, että siirtymä kertoron suuntaan on tärkeää, on tehtävä seurantatyötä ja näin voidaan valita parhaat käytänteet ja asettaa etusijalle tärkeimmät toimet mitä ehkä tarvitaan. Komissio on pyrkinyt hyväksymään hyvin yksinkertaisen seurantakehyksen. Haluamme tasapainottaa sen, että olemme kattavia ja tiiviitä kuitenkin, eli olemme aika valikoivia. Olemme myöskin pyrkineet kattamaan nämä neljä temaattista aluetta kiertotalouden toimintasuunnitelmassa 2015 osalta. Ja sitten ehkä joitain vastauksia nyt esitettyihin kysymyksiin. Täällä kysyttiin resurssitehokkuuden puuttumisesta täältä komission mielestä resurssituottavuus ja materiaaliset tuottavuusindikaattorit ovat hyvin tärkeitä mutta jos ajatellaan tasapainon aikaansaamista ja sitä, että päätetään korostaa kiertotalouden eri aspekteja, niin päätimme kestävään kulutukseen ja innovaation kehitykseen keskittyä. Mutta kun tätä kehittelimme, niin kyllä me hyvin tarkkaan syötä katsomme. Meillä on kaksi tulostaulua. Meillä on resurssitehokkuus ja raaka-ainetulostaulut ja nämä kolme indikaattorikokonaisuutta ovat hyvin kattavia ja siinä on myös jotain päällekkäisyyksiä. Ja tämä johtaa sitten siihen yhteyteen, että miten kestävän kehityksen tavoitteita mitataan indikaattoreiden osalta sanoisin, että ne ovat sellaisia, joita käytetään myös EUn kestävän kehityksen indikaattoreihin, kun pyritään katsomaan, miten on edistytty SDG 11 ja 12 suuntaan. Ja sitten vielä tästä irrottamiskysymyksestä on totta, että meillä on useita jäteindikaattoreita, mutta tätä pidämme hyvin tärkeänä. Ja pitää varmistaa, että saadaan hyvänlaatuista tietoa. Me näitä tarkastelemme jaettuna BKT ja kotimaan eh, materiaalisella kulutuksella ja tämä voisi antaa meille myös eh, jonkunlaisen mielikuvan mm, taloudellisen mm, kasvuympäristöisyyden erottamista ja mielelläni nyt jään odottamaan lopuista päätöslausumaa. Kiitos. Näin olemme käsitelleet loppuun tämän asian. Ja nyt pääsemme viimeiseen. Kyseessä on lymen tauti eli borrelioosi. Ja siitä varten valmistamme päätöslauselmaa. Nyt annan saman tien yhteys esittelijöille puheenvuoro Petelle ensimmäisenä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä sairaus on jotakin, mistä minulla on ensikäden kokemusta. Minulla on siis henkilökohtainen kokemus tästä ja tämä on melkoisen monimutkainen sairaus. Se on muuttunut yhä suuremmaksi ongelmaksi Euroopan unionissa – sitä, se koskettaa yhä suurempaa määrää ihmisiä ja vaikuttaa siltä, että ilmastonmuutos on vaikuttanut tämän sairauden nopeampaan leviämiseen. On hyvin vaikeaa diagnosoida borrelioosia. Tämä on yksi ongelma. Ja toinen seikka on se, että melko kauan aikaa tartunnan jälkeen sairautta sairastava henkilö ei tiedä tartunnastaan ja ihmiset ovat saaneet hoitoa muihin sairauksiin ilman, että on havaittu sitä, että ihminen onkin saanut borrelioosin. Tämä osoittaa, mikä tilanne on Euroopan tasolla yhteistyön suhteen. Meillä on tiettyjä käytänteitä, jotka ovat äh, yksityisluontoisempia, mutta meillä ei ole yhteistä lähestymistapaa asiaan. Meidän tulee siis muuttaa tätä tilannetta koko Euroopan unionissa. Meidän täytyy koota tietotaitoa, jotta saisimme yhdenmukaisemmat suuntaviivat siitä, kuinka tätä sairautta tulisi lähestyä. Olemme sitä mieltä, että lisärahoitusta tarvitaan, jotta voitaisiin kehittää diagnoosi- ja hoitomenetelmiä. Ilmeisesti tutkimus rahoitus on tässä äärimmäisen korke- tärkeässä roolissa. Meillä on melkoisen paljon kanssa allekirjoittajia kahdeksan kaiken kaikkiaan tälle suulliselle kysymykselle, jonka olemme suunnanneet komissiolle – me olemme tämän kysymyksen laatineet siksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että yhteisen lähestymistavan vahvempi korostaminen pitkällä aikavälillä olisi hyödyllistä monille potilaille, jotka Euroopan unionissa elävät. Olemme tämän mielestäni kansalaisillemme velkaa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Peterle. Now... Kiitos oikein paljon edustaja Peterle ja nyt serkun puolesta Sekana Kanasasku. Mulțumesc, doamnă președinte dați-mi Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ihan lyhykäisesti puhua kollegan nimissä. Kysymys on siis borrelioosista, joka on sairaus, joka voi olla myös tappava, jos ei sitä hoideta. Viimeisen kymmenen vuoden luoto ovat, että sairastapausten määrä on kasvanut asialle voitaisiin tehdä jotain, mutta ei ryhdytä tarpeeksi suojelutoimiin ja ennaltaehkäisyyn. On tärkeää käynnistää ennaltaehkäisykampanjoita, varsinkin näillä alueilla, joissa altistus on suurinta, jossa on paljon punkkeja. Tällaisia kampanjoita täytyy käynnistää ja hoitaa myös niiden rahoitus. diagnooseille ei ole ollut minkään näköisiä standardeja, eivätkä nämä testit ole tarkkoja. On tärkeää, että saamme aikaan parempaa koordinointia ja käytäntöjen, hyvien käytäntöjen vaihtoa. Se on tärkeää diagnostisoinnille ja tämän taudin hoitamiselle. Toivon, että tähän saataisiin myös enemmän rahaa tutkimusta varten, niin että löydettäisiin myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja tarkempia testejä. Sitten vielä antibioottiresistenttiyteestä. Sitä häntä on paljon myös EU:ssa. Ja kuitenkin borreliosia hoidetaan vain antibiootilla. Eli tämä on ongelma. Haluan kiittää kaikkia kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos. Thank you very much. Now, madam. Kiitos. Ja sitten edustaja Wisniewska. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Borrelioosi on Euroopassa kasvava ongelma. Mainitsen Puolan esimerkin ja voin kertoa, että 2000-luvun alusta diagnosoitujen tapausten määrä on kasvanut kymmenkertaiseksi. Kaikkialla Euroopassa voisi olla jopa miljoona ihmistä, joilla tämä tauti on. Eli ehkä todellakin voidaan sanoa, että kyseessä on hiljainen epidemia. Miksi hiljainen? No siksi, että ihmiset, jotka ovat tämän taudin saaneet, eivät ole vielä saaneet diagnoosia. Heillä on jonkunlainen terveysongelma, mutta ei vielä ymmärretä, että se liittyy borreliosiin. Eli tämä on meidän kaikkien kannalta todella tärkeä asia. On hyvä vaihtaa parhaita käytänteitä ja meidän on myös saatava rahaa käyttöön, niin että voidaan edistää tutkimusta, jonka pohjalta voitaisiin kehittää tehokkaampia parantamiskeinoja tälle taudille niin, että saadaan myös varhaisempi diagnoosi. Kiitos ja edustaja Dyvasi. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksen puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä sen lähestymistavan kanssa, jota esittelijäkollegat äh, esittävät, sillä meillä on todellinen huoli. Hiljattain meillä oli ähm, infektiosairauksiin keskittynyt kokous Ranskassa ja kongressitilojen edessä oli valtavan paljon mielenosoittajia, sillä näiden ihmisten sairautta ei ole tunnustettu. Eikä, ja on totta, että tämä ei ole mikään helppo sairaus. Mitä nyt tässä suosituksessa toivotaan? Sitä, että kriteerit harmonisoitaisiin. Kriteereiden täytyy olla sairauden osalta sama, samat kaikkialla Euroopassa, sillä muuten tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Me puhumme nyt 650 000 tai 850 000 sairastuneesta, mutta meillä ei ole tapaa vertailla. Meillä on Ranskassa sairastuneita, mutta toissa maissa diagnoosit, toisissa maissa diagnoosit tehdään toisin eh, tapoin ja meillä eh, ei ole mitään eh, harmonisointia siitä, mikä on paras tapa diagnosoida sairautta. Ja sitten hoidot eräissä maissa hoidetaan antibiooteilla. Toiset sanovat, että antibiootteja ei pidä antaa kovinkaan paljon, sillä se aiheuttaa mikrobilääkeresistenssiä. Joka tapauksessa ranskalainen terveysviranomainen sanoi, että ainakin 28 päivää täytyy antibiootteja syödä ja sitten nähdään, kehittyykö tilanne, kehittyvätkö kliiniset merkit. Minä olen sitä mieltä, että nyt Euroopan roolina todellakin olisi luoda työryhmiä, tehdä verkostoitumista, jotta harmonisoisimme nämä kriteerit, jotta tietäisimme kuinka sairaus diagnosoidaan, kuinka siitä annetaan korvauksia. Siellä ihmiset joutuvat lähtemään vaikkapa Sveitsiin diagnoosin saadakseen, mutta korvauksia ei siitä saa. Ja tämän jälkeen meidän tulisi myöskin keskittyä tutkimukseen, mutta olen hyvin hämmästynyt siitä, kuinka paljon ihmisiä on, jotka voivat huonosti ja ajattelevat, että kyseessä on borrelioosi. Meidän täytyy nyt selventää tämä tilanne, vaikka se ei olekaan helppoa. Eh, je m'excuse, Madame Risman. Pyydän anteeksi, ja edustaja Risman. Eh, je suis comme tout le monde ici. Ei se mitään ihan niin kuin kaikki muutkin tapaavat valtavia määriä sairaata ihmisiä, joita ei kuitenkaan hoideta. Usein tämä asia unohtuu ja se jätetään aina esimerkiksi kokouksen loppuvaiheeseen tai viimeiseksi asiaksi. Ja Luxemburgissa on ollut korkean tason asiantuntijakokous, jonka järjesti A Time for Lime yhdistys Belgiasta, mutta kaikkialla Euroopassa, myös Belgiassa, tarkastellaan sitä, mitä me täällä teemme. On tärkeää, että me pääsemme eteenpäin ja on hienoa, että Lucy on täällä paikalla. Hän tuli tänne paikalle, vaikka hänellä oli todella vaikeuksia Eh, tulla paikalle ja hän kuuntelee meitä ja sitten kerrotaan siitä, mitä meidän työstämme seuraa. Sillä usein on täyttä ymmärtämättömyyttä perinteiset eh, sairaanhoitoalan asiantuntijat eivät tätä asiaa ymmärrä eikä ole kovinkaan paljon tietoasioista. Miljoona ihmistä kärsii tästä taudista Eh, Euroopassa. Suurin osa heistä ovat saaneet punkin mm, puremia, mutta eivät ole sitä havainneet ollenkaan, koska usein tähän ei liity minkäänlaista eh, edes kutinaa tai epämukavuutta, eli siitä ei tiedetä mitään. Ja siksi pitää tehdä lisää töitä, jotta voitaisiin nämä tapaukset löytää. Tarvitaan resursseja, jotta saadaan diagnoosi tehtyä jopa silloin, kun e, testit ovat periaatteessa e, negatiivisia. Tämä on nyt ihan lyhyt tämä puheenvuoro, koska meillä on hyvin vähän aikaa, mutta kaksi muuta tärkeää asiaa päätöslausunnasta on tämä tutkimus, osiot kolme ja neljä komission rooli on tärkeä, koska nyt jo 16 miljoonaa annetaan siihen tutkimuksesta, voitaisiin tämä bakteeri suoraan tunnistaa. Tarvitaan mm, luotettavimpia testejä, mutta pitäisi mennä vielä pidemmälle yhdeksännen tutkimusohjelman puitteissa. Tarvitaan lisää varoja ja myös lisää yhteistyötä ja verkostoja. Ja toinen tärkeä seikka on se, että tämä tauti pitää ottaa mahdollisimman nopeasti mukaan tarttuvien tautojen luetteloon. Tämä ovat kohdat 14 ja 15 tekstissämme. Tarvitaan eurooppalainen verkosto niin, että potilaat voivat eh, hyötyä siitä, että terveysjärjestelmä on vankka ja hyvin jäsenty. Ja moni lääkealan eh, toimija ei tätä ongelmaa myönnä se sanotaan siellä sivussa. Ja tässä on hyvin tärkeää, että me olemme potilaiden rinnalla ja heidän puolellaan. Merci beaucoup, Madame Lise. And uh, now, Madame Kiitos ja sitten edustaja Dornano. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteisesittelijänä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi tässä yhteydessä toimia niin, että se julkaisee parhaisiin mahdollisiin käytänteisiin pohjaavia ohjaus linjoja suosituksia. Meidän täytyy tässä yhteydessä tietenkin helpottaa borreliosin löytymistä ja diagnoosien parantumista. Meillä täytyisi olla myöskin ohjeita liittyen diagnoositapojen luotettavuuteen. On mahdollista arvioinnin pohjalta parantaa vastaanottoa hoidon piirissä ja myöskin rajat ylittävää borreliosin hoidon hakua. Tämän lisäksi komissio voisi hankkia mahdollisimman paljon ähm, analyysiin, diagnoosiin liittyvää tietoa jäsenmaista ilman, että se loukkaa jäsenmaiden roolia. Komissio voisi esimerkiksi rohkaista kansalaisten tiedotuskampanjoiden järjestämistä borrelioosin aiheesta ja punkkien puramista ja erityisesti siitä, että tämä infektio puhkeaa pureman jälkeen ja sen oireet ovat hyvin moninaisia. Meidän tulisi tehdä myöskin jäsenmaiden tiedon pohjalta tieteellisiä tutkimuksia. Me tarvitsemme paljon enemmän investointeja borreliosin tutkintaan ja sen rokotemahdollisuuksien tutkintaan. Meidän täytyy myöskin seurata, että varat käytetään oikealla tavalla. Nämä ovat sellaisia ajatuksia, jotka minä tulen ottamaan tarkistukseen ja mukaan. Kiitoksia. Godin. Kiitos ja sitten edustaja Gollin. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa nähdä, että tämä valiokunta ottaa tämän asian vihdoin käsittelyyn. Borreliosi on pitkään ollut unohduksissa, kun epidemiologista puhutaan. Ja nyt on hyvä, että yhdessä tätä asiaa käsitellään, jotta voidaan todellakin huomioida näiden tartunnan saaneiden ahdistus. Tiedämme, että näitä tartuntoja on todella paljon, eli miljoona tapausta Euroopassa. Ei ole kuitenkaan toimia, ei ole varoja, eikä julkinen valta ole siitä kiinnostunut, mutta tämä ei kuitenkaan vielä selitä tautitapausten lisääntymistä. Ja jotta vastuuta voitaisiin eh, ymmärtää, niin ongelma on ehkä se, että tiettyjä lintuja ei ole tarpeeksi, jotka ovat perinteisesti näitä punkeja eh, syöneet. Ja tämä on nyt johtunut siitä, että linnut eivät saa tarpeeksi ravintoa ja punkit ovat myös vastustuskykyisiä erilaisille eh, tuhoaineille ja niitä on yhä lähempänä kaupunkialueita ja samanaikaisesti on vaikea saada oikeanlaista lääkehoitoa ja siksi on hyvin tärkeää taata, että ihmiset pääsevät kunnolla hoitoon. Tässä taudissa ei huomioida oikeudenmukaisuutta. Viljelijät haluaisivat, että tämä olisi, katsottaisiin työhön liittyväksi taudiksi mutta näin ei ole ja on todellakin vähän panostettu taudin parantamismahdollisuuksiin ja siksi minä olin allekirjoittamassa tätä suullista kysymystä ja odotan mielenkiinnolla siihen vastausta, jonka toimittaisin sitten eteenpäin vaalipiirissäni. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, kaikki ovat nyt jo puhuneet ilmeisesti. Ja siinä tapauksessa käydään komission puoleen. Edustaja äh, Rova Molnar, olkaa hyvä. Voitte vastata näihin ajatuksiin. Kiitos valiokunnan mielenkiinnosta tähän hyvin tärkeään aiheeseen. Ja kiitos myös näistä huomioista, kommenteista ja kysymyksistä. Lymentautti on yksi tärkein puunkin levittämä tauti Euroopassa. Täällä on mainittu diagnoosien vaikeus, oireiden eroavaisuudet, erot diagnostisoinnissa ympäri Euroopan. Diagnostisointia on tehty vain joissain EU-maissa, tilastoja niistä. Nyt meillä komission uusi täytäntöönpano asetus vakavista rajat ylittävistä terveysuhista. Tämä hyväksytään huomenna niin, että tällaiset asiat tulevat epidemiologisen valvonnan alaisuuteen. Tämä uusi päätös koskee leviäviä tauteita, ja niihin kuuluu laimi, lymentauti, borrelioosi ja epidemiologista informaatiota tullaan keräämään Euroopan valvontajärjestelmää, jotta ACDC ylläpitää. Kansalliset viranomaiset jakavat informaatiota keskenään käyttämällä EUn tapausindikaattoreita. Sillä tavalla voidaan tietää, mikä epidemian tilanne on. Ja tämän äh, täytäntöönpanoasetus äh, lähti liikkeelle siitä, että olemme saaneet uutta tutkimusmateriaalia ACDCltä mitä tulee sitten esimerkiksi kommunikointiin ja esimerkiksi varhaisiin varoituksiin, ACDC julkaisee informaatiota lyymen taudista, borrelioosista ja myös ähm, tässä välinepakettiin ja ohjeita äh, esimerkiksi ennaltaehkäisyyn ja punkin puremien hoitamiseen. Tätä kaikkea jaetaan lehtisiin. Sen lisäksi on myös otettu kantaa näihin diagnostisointivälineisiin. Sen lisäksi tutkimuspuolella on listattu useita projekteja, jotka liittyvät lymentautiin – Ja komissio seuraa nyt uusien diagnostisointikeinojen kehittämistä, rokotusten kehittämistä eh, ja diagnostisoinnin kehittämistä. Ja tätä ollaan mukana komissiosta, EUn eh, e puolelta rahoittamasta. Myös eh, Horizon 2020 ohjelmasta rahoitetaan toimia. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. Thank you very much. Then, uh... Kiitos oikein paljon. Näin saamme keskustelun loppuun. Muistuttaisin, että tarkastuksia voi esittää 26. kesäkuuta asti kello 11 todennäköisesti Envis äänestetään syyskuussa. Kiitän teitä ja näin lopetammekin kokouksen tältä päivältä. Hyvää lounasta kaikille.